So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. No niin, hyvät kollegat, tervetuloa tämmöinen viimeiseen kokoukseen, valiokuntamme kokoukseen vuonna 2011. Tämän jälkeen meillä on vielä pieni joulujuhla. Kaikki ovat kutsuttuja sinne siis Jehudi Menudin salissa kello 19. Ja sihteeristö on järjestänyt hyvän seisovan pöydän joten älkää jättäkö tätä väliin. Voimme vähän kokouksen jälkeen sitten vielä keskustella keskenämme. Meillä on esityslista kokouksiin. Pieni muutos. Kohta 14 tämä fluorid Kuoratut kasvihuonekaasut, sekä sitä vasta huomenna sitten, eikä tänään. Sitten meillä on kaikki kielet paitsi Viro, Romania ja Latvia tarjolla. Meillä on jo melkein puoliväli menossa ja sittenkin on ollut muutoksia valiokunnan sisä- kokoon panoa. Meillä on uusi jäsen, yksi näistä uusista jäsenistä. Sofia Macej aikaisempi Slovenian terveysministeri. Jo Slovenian puheenjohtajakaudella hän kävi istumassa täällä edessä. Tervetuloa tänne valiokuntaamme ja onnittelut. Meillähän on tällainen terveystyöpiiri täällä, ja Peter Liisi ja Klosteet varmaan iloistuvat, kun tulette mukaan siihen. Siihen tarvitaan aina vähän lisävoimia työhön. Sitten herra Toimandas tulee myös tänne Adean Valean tilalle. Tämä on varajäsenyys siis. Ja sama koskee Kristel Schaldemose SD-puolueesta. Hän tulee Rosario Cochetan tilalle. Sitten meillä on vielä yksi muutos vielä sieltä sihteeritystä. On rotaation puitteissa täällä. Ja hän sitten siirtyy ensi vuonna uuteen yksikköön. Kiitän häntä. häntä. Hän oli aina ollut hyvin aktiivinen ja dynaaminen ryhmässämme, joten kiitokset työstä valiokunnan puolesta. Ranskan televisio haluaa 16.30 filmata täällä, kun puhumme GMO-asiasta. Kukaan ei vastusta. Hyvä. Sitten ne saavat tulla sisälle silloin. Ja huomenna iltapäivällä meillä on vielä workshoppi. Huomenna on vielä työpäivä 15-17 elinten ja solujen luovutuksesta. Olisi hyvä, jos muutamat meistä olisivat paikan päällä. Janne Kudagis esittelee siellä kello 15-17. No niin, koska tämä on Durbanin ilmastokokouksen jälkeen ensimmäinen kokous ja meillä oli suuri valtuuskunta siellä paikan päällä, niin kaikki varmaankin voivat hyväksyä sen, että olimme keskeisessä roolissa siellä neuvotteluissa ja EU onnistui luomaan tällaisen 120 valtion koalition paikan päällä. Tietenkin mm, voidaan katsoa tuloksia, mutta ne eivät ainakaan riitä kahden asteen lämpenemisen estämiseksi. Mutta prosessi ei kuitenkaan keskeytynyt, vaan se jatkuu edelleenkin. Ja me halusimme sitten tammikuun Strasbourgin kokouksessa käydä keskustelua Koni Hedegaardin kanssa – ja ehkä tehdä päätöslauselman tästä. Tästä voivat koordinaattorit aika aikaisessa vaiheessa päättääkin. Meillä on vielä muutama asia, joita pitäisi vielä työstää. Kioton päättäytönpano EU-maiden taholta. Sitten pitää tehdä päätös toukokuuhun mennessä. Ja sitten meillä on myöskin tämä AAU-asia, jota ei vielä ole saatu loppuun mennessä. Sitten CES tulisi myöskin mukaan puhtaan kehityksen mekanismiin. Toki voidaan tarkkailla, mitä tämä tarkoittaa sitten CDM-välineille. Ja sitten täällä on myöskin ilmas, ilmailu ja laivaliikenneasia ja juuri ilma, ilmailualan päästökauppa-asia. Tästä haluaisin huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin huomenna, siis keskiviikkoaamuna siis, tekee päätöksen amerikkalaisesti lentoneuvostot yhteisöt käyvät osallistu ETS. Ja keskustelu käydään varmaan tästä sitten suuremmassa mittakaavassa tammikuussa. Nyt mennäänkin sitten kohtaan kolme. Pöytäkirjojen hyväksyminen 17. lokakuuta, 26. lokakuuta, 7. marraskuuta ja 21. 22. marraskuuta. Jos kellään ei ole mitään huomauttavaa näihin, niin ne ovat sitten hyväksytty. No mennäänpä sitten ensimmäiseen oikeaan asiaan tänä päivänä. Ja on suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi meriasioista ja kalastuksesta vastaava komission jäsen Rova Tamanaki. Tervetuloa, ette ole ensimmäistä kertaa täällä ja valiokunta toivoi, että voitaisiin käydä teidän kanssa keskustelua kalastusuudistuksesta, joka on tärkeä aihe. Ja viime viikonloppuna oli minun maani medioissa kalastusneuvoston asioita aamusta iltaan, jossa puhuttiin tietenkin vuonna 2012 kalastuskiintiöistä. Mutta teidän kalastuspolitiikan uudistus menee pidemmälle kuin tämä. Ja totta kai valiokuntaa kiinnostaa monestakin syystä tietää asiasta, vaikka muun muassa biodiversiteettiasioista, merensuojelu, eliölajien suojeluasioista. Näistä kaikista asioista haluaisin kuulla lisää täällä valiokunnassa, mitä pitää vielä tehdä ja minne päin olla menossa kalastusuudistuksen puitteissa. Joten Rova Tamanaki, tervetuloa annan teille saman tien puheenvuoron, voit tehdä esityksen ja sitten voimme käydä vielä keskustelua ja sitä kysymyksiä ja saamme vastauksia. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, puheenjohtaja jo mainitsikin niistä neuvotteluista, joita, jotka viime viikolla käytiin neuvostossa kalastusmahdollisuuksista me olemme päässeet kompromissiin kahden päivän ja yön neuvottelujen jälkeen ja vilpittömästi voin sanoa teille sen, että minä olen tyytyväinen tähän kompromissiin ainoastaan siksi, että tässä jäsenvaltiot ehkä toimisivat innokkaammin tämän radikaalin uudistuksen suuntaan olen täys, haluan toimia täysin avoimesti nyt tässä ja vilpittömästi, eikä minun varmaankaan tarvitse kertoa teille kovinkaan monista luvuista saadakseni teidät vakuuttumaan siitä, että meret ovat huonossa kunnossa. Ja haluaisin ainoastaan korostaa sitä, että meidän täytyy ryhtyä suuriin muutoksiin siksi, että me emme enää voi tätä nykytilannetta taloudellisesti kantaa. Jos jatkamme näin kymmenen vuoden päästä, tässä vain kahdeksan kantaa meidän sadoista sadoista kannoistamme pystyy jatkamaan hengissä ja meidän lastenlapsemme eivät voi syödä enää kalaa ja me olemme ylikalastaneet kaikki Kalastus veteemme ja tämä ylikalastus Euroopassa on paljon suurempi muotoista kuin muualla maailmassa ja meidän täytyy, täytyy näin vastuullisesti nyt ryhtyä toimiin. Mutta haluaisin myös korostaa sitä, että kun viime, viikolla, viime vuonna tapasimme, hyvä puheenjohtaja, oli uutta näköpiirissä ja tämä, tämä uusi asia tosiaan on tämä talous kriisi, johon olemme ajautuneet. Eli nyt ei ole kyse ainoastaan merestä, joka on sairas, vaan meidän taloutemme on myös hyvinkin huonossa kunnossa ja asiat sen takia ovat kovasti monimutkaistuneet. Haluaisin kiinnittää huomiota erityisesti nyt tähän omaan esitykseeni tänään se, miten vaikeat ajat meillä on tiedossamme ja korostaisin sitä, miten ja kiinnittäisin erityisesti huomiota siihen, miten tämä kriisi vaikuttaa meihin ja mitä tämä uudistus voisi tuoda meille ja mitä vaaroja on edessämme tässä uudessa tilanteessa. Haluaisin nyt tähän alkuperäiseen ehdotukseen palata Huomauttaisin, että vaikeuksista huolimatta ehdotuksemme on hyvin radikaalia, haluamme pitää sen sellaisenaan, koska tarvitsemme todellista uudistusta. Ja minä voin tähän esittää nyt kaksi pääväitettä siihen, että meidän ehdotuksemme totisesti on ehdotuksensa arvoinen. Me tämän ehdotuksen, jos tämä siis menee läpi suoraan, niin tällaisen ekojärjestelmän, luonnontilajärjestelmän lähestymistavan ja myös kalastusalaa haluamme vihertää entisestään. Ja haluaisin nyt selostaa teille tätä asiaa ekosysteemi lähestymistavasta. Tämä lähtee liikkeelle kahdesta tärkeimmästä asiasta. Haluamme korkeimman kaikkien kalavarojen kannattavimman tuoton aina vuoteen 2015 mennessä, ja tämä on hyvin kunnianhimoista, ja muistuttaisin teitä siitä, että Nagojan kokousten jälkeen luonnon monimuotoisuuden selittäminen on saavutettava vuoteen 2015 mennessä siellä, missä se on mahdollista. Ja meidän täytyy pyrkiä saamaan tämä vuoteen 2015 mennessä valmiiksi. Ja toiseksi me haluamme poisheiton siirtää historiaan. Tämä on tärkeä väline ja tässä uudessa asetuksessa meillä on suljettujen alueiden, kalastukselta suojeltujen alueiden lainsäädäntöä. Mm, se, mitä nyt teemme, tarkoittaa sitä, että komission ympäristölainsäädäntö otetaan tiiviimmin mukaan tähän asetukseen, eli jäsenvaltiot eivät enää joutuisi usean eri lainsäädäntöpaineen piiriin. Me siis liikumme koko ajan aina tätä ekosysteemipohjaista järjestelmää kohti ja me olemme siihen nyt sitoutuneet. Toinen asia, jonka, josta jo, jonka jo mainitsin, on se, että me haluaisimme pyrkiä auttamaan kalastusalaa vihreämpään kalastuspolitiikkaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siihen pitää löytyä varoja ja meillä on omat varaehdotuksemme ja me olemme tehneet uuden ehdotuksen viime kuussa varainkäyttöön, kalastukseen, uuden, uuteen rahastoon, kalastus- ja meriasiain rahasto. Me pyrimme käyttämään lähes 6,5 miljardia euroa seuraavana aikana ja käytämme tämän rahan paremmin ja viittaamme siinä erityisesti politiikan vihertämiseen. Ja tässä me haluaisimme nimenomaan poistaa tämän alusten äh, romuttamisajatuksen ja sitten alusten, äh, entistä isompien alusten rakentamisen, samoin kuin kalastuksen vaikutuksen, vähemmän vaikutuksen ympäristöön, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on paremmat äh, koneit, la, koneis, aluksissa ja innostaa enemmän pienen, pienimuotoista kalastusta ja trollareiden vähentämistä. Eli tällaista me yritämme varanohjauksella ja pyrimme myös eriyttämään kalastusalan tulopolitiikkaa, jotta voimme saada kalastu, kalastajillemme uusia mahdollisuuksia. Eli kun me suljemme kalastusalueita tai kalastusaikoja rajoitetaan kutuajan vuoksi, niin annamme heille kannustuksia, kannustusta si, si, siihen, että he voisivat kehitellä erinäisiä uusia varastointimenetelmiä tai kalastus matkailua lisätä tai roskain, roskien keruuta merestä ja niin poispäin. Eli pyrimme kaikkia tällaisia erilaisia toiminnan muotoja kannustamaan, kannat, vakuuttaaksemme heidät siitä, että he voivat myös nämä siirtymäajat hyödyntää. Tämä on nyt kokonaispaketti ajatuksistamme ja me pyrimme näiden siirtymäaikojen kautta kalastajat vakuuttamaan siitä, että jos tämä enimmäistuotto saavutetaan, he saavat myös enemmän varoja ja myös tänä vuonna jo, ja jos ajattelen sitä, mitä nyt on annettu meille kalastajillemme, enemmän kiintiöitä. Se tarkoittaa juuri tätä. Se on uusi kalastusmahdollisuus. Joissain tapauksissa hyvinkin tärkeitä kalastusvaroja, eli, eli hyvin arvokkaita kalastusvaroja on. Niillä on saavutettu tuo enimmäiskestävä tuotto, ja siellä voidaan antaa enemmän tuottoa ja kannattavuutta kalastajillemme. Ja tämä esimerkiksi tarkoittaa tuota Länsi-Skotlannin turskaa. Me olemme nostaneet turskaa. ja, ja tämä on ja siis kolja tuolla Länsi-Skotlannissa ja sitten Itämeren turska näillä on pystytty nostamaan noita ähm, kalastusaloja tai määriä, eli kahden, kolmen vuoden päästä meillä on enemmän tuloja tiedossa kalastajille, jos jatkamme samalla tavalla. Ja tässä siirtymäajassa me pyrimme antamaan heille taloudellista tukea selviytymiseen. Tämä on meidän lähestymistapamme. Minä haluaisin nyt päättää puheenvuoroni korostamalla niitä asioita, joihin tarvitsemme teidän tukeanne. Ja tosiaan nyt tarkoitan sitä, mitä sanon, koska nyt tämä kriisi voi olla huomattava vaara meidän toiminnallemme me tarvitsemme teidän tukeanne, koska minä voin jo jäsenvaltioista hyvin monista, jäsenvaltioista hyvin monilten jäsenten, parlamentin jäsenten puolesta saada eh, huomata sen, että kun me keskustelemme tästä neuvostossa ja äänestämme tästä täysistunnossa, emme saa niin paljon tukea kuin haluaisimme. Ja siksi minä nyt puhun siitä niistä tavoitteista, joihin me haluamme päästä. 2015 enimmäistuotto. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä jäsenvaltiot. Öö, jo haluaisivat tähän tuotoon päästä. Enpä tiedä koska sitten tai ehkä mahdollisesti ottaa tämän ajatuksen käyttöön enimmäistuoton mahdollisuudesta, mutta siellä kaikkialla, missä se on vain mahdollista omin säännöin. Ja jäsenvaltiot voivat aina sanoa, ettei tämä nyt, ma- ei tämä nyt käy tai sitten käy. Ei, me meidän täytyy saada selkeä määrä aika tähän tuoton, kestävän enimmäistuoton saavuttamiseen. Ja toiseksi me tarvitsemme selkeän aikarajan myös poisheiton pysäyttämiselle. Me tietysti tässä tämän kriisin yhteydessä voimme luoda jotain vapaaehtoista siinä tapauksessa, että kalastajat haluavat yhteistyötä tehdä meidän kanssamme. Tosiaan voidaan näin tehdä, mutta me olemme pyrkineet tähän jo vuosien ajan, eikä se sitten toiminut. Eli me haluaisimme luoda tällaisen asteittaisen lähestymistavan, mutta tietyn aikarajan sisällä ja sitten me lopuksi haluamme todella päästä eroon täysin pois heiton mahdollisuudesta ja minä teidän tukeanne toivon myös tähän kovasti. Me tarvitsemme myös hyvin, hyvin paljon tukea teiltä voidaksemme vaihtaa, muuttaa tämän tilanteen ja koko rahoituskäsitteen, koko rahoitusvälineen käsitteen meidän täytyy pysäyttää se toiminta, että se, että annetaan veronmaksajien rahoja suurempia aluksia varten, suurempia koneistoja ja moottoreita varten ja kaiken maailman aggressiivisia suuria vahvoja trollareita vain rakennetaan. Meidän täytyy keskittää huomiota ympäristöä ystävällisempiin moottoreihin ja pienimuotoisempaan kalastukseen ja niin poispäin. Ja siihenkin me tarvitsemme teidän tukeanne tästä valiokunnasta. Ja vielä viimeinen asia on se, että meidän, meidän täytyy tukea rannikkoyhteisöjä, niiden selviytymistä, paikallista taloutta ja ympäristö, ympäristöä kokonaisuutenaan. Tästä meitä varmasti arvostellaan, koska me haluaisimme vaikka me haluaisimme parantaa ympäristöpuolta, jotka viittaavat Natura 2000-ohjelmaan ja sen sellaiseen. Jäsenvaltiot ajattelevat, että kyse on ympäristö menetelmistä ja sanovat, että eihän tämä liity millään tavalla kalastuspolitiikkaan. Mutta me uskomme täysin päinvastaista. Jos me saamme aikaan kestävät kalakannat, niin sitten me voimme käyttää myös, niin meidän on pakko käyttää näitä välineitä siihen tavoitteeseen päästäksemme. Ja näin me sitten voimme kehittää tuota rannikkopolitiikkaa myös ja myös sitten sisävesivaltiot voivat saada hyvin suuren määrän varoja päästäkseen niihin tavoitteisiin, joita Natura 2000 tarjoaa kaikille unionin jäsenvaltioille. Tämä on hyvin tärkeä asia kokonaisvaltaiseen kestävään vesiviljelyyn myös. Ja toivon, että te nyt tosiaan uskotte ja ymmärrätte sen, että teidän tukeanne kovasti tarvitaan. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen Tamanaki tämän tärkeän uudistuksen esityksestä, esittelystä. Ja tärkeimmät jäsenvaltiot olivat myöskin mukana YK-konferenssissa. Ja Eurooppa silloin sitoutui siihen, että biodiversiteetti sitä kehitettäisiin ja että myöskin merten biodiversiteettiä suojeltaisiin, että tuotaan lomalla enemmän suoja-alueita ja muita toimenpiteitä. Nämä kansainväliset velvoitteet, jotka jokainen jäsenvaltio hyväksyy vuonna, ovat tietenkin tärkeitä meille. Te myös esille sen asian, ja jonkastaanpa sitten, mitä mitä puhujalistalla on, kuka täällä on pitänyt puheenvuoroa. Ensin Frasos Kosteet, olkaa hyvä. On jeder hat zwei Minuten. Ja kaikilla on kaksi minuuttia puheaikaa, koska mun ei mene. Kaksi minuuttia. Koska kaikki varmaankin haluavat puhua tästä, näistä kaloista. Merci beaucoup. Kiitokset. Kiitos komission jäsenelle siitä, että saavuitte tänne kokoukseemme ja tästä hyvin hankalasta kysymyksestä keskustelemaan meidän kanssamme. Ainakin tämä on hankala kysymys sellaisille valtioille, joilla on rannikkoalueitakin paljon. Periaatteessa teidän luettelossanne kaikki menevät läpi tässä valiokunnassa, ekosysteemi, vihreä politiikka, niin poispäin. Minä ainoastaan muutaman huomion esittäisin siirrettävistä kalavaroista. Minä nimittäin mietin sitä kovastikin vaikuttaako tämä suoraan kalastettuihin määriin. Minä pelkään sitä, että kiintiöt, koska kyllähän tässä jonkunlainen kiintiöjärjestelmä ollaan luomassa, ja kiintiöt keskittyvät suurimmille varustajille, ja näin sitten ne ostavat pikkuiset kalayritykset. Tämän puheenvuoron lopussa sanoitte, että toivotte, pienimuotoisen kalastuksen kehittämistä. Sehän on hyvin tärkeää yhteiskunnalliselta kannalta ja taloudelliselta kannalta pienissä kalasatamissa ja sitä täytyy, se täytyy säilyttää, joten tähän minä liitän tämän huoleni suurista varustamoista. Ja sitten tästä suurimmasta enimmäistuotosta. Tämä on ihan järkevä tavoite, mutta kyllä meidän täytyy nyt suhtautua tähän kalavarakohtaisesti, jotta voidaan tosiaan nyt tuon Nagojan konferenssiin ja Johannesburgin konferenssin tavoitteisiin pystyä pääsemään. Minun mielestäni nämä kaikki tavoitteet ovat aivan järkeviä. Meidän täytyy estää poisheittoja tietenkin ja päästä niistä eroon kokonaisuudessaan, mutta ovatko esimerkiksi pikkualukset, eh, onko niissä riittävästi varoja ja tilaa säilyttää kaikkia näitä kalo, kaloja, joita sinne tulee, eli onko tämä poisheitto sinänsä realistinen? Kiitoksia, hyvä kysymys. Kriton sitten. Thank you very much, uh, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia vaikan päälle, hyvä komission jäsen. Ilman muuta se, mitä totesitte, että meillä ei hetkellä ole, jos meillä on radikaista muutosta, niin meillä ei ole enää kalojakaan. Tämä vaatii tietenkin myöskin rannikkoyhteisöjen ja meidän kaikkien sitoutumista Tiedätte, että kalastusvaliokunnassa yksi tärkeimpiä ajatuksia on ollut se, että myös tällaisia kalavarantoja, suljettuja alueita, joilla ei voitaisi kalastaa, joissa kala voi sitten elpyä tai kalakanta voi elpyä. Ja sitten kun kalakannat ovat elpyneet, niin tämän jälkeen ne siirtyvät muille alueille näistä, näiltä suoja-alueilta – Tätä ajatusta voitaisiin miettiä vaikka velvoitteena, koska erotuksessa on vähän samankaltaista tällaista vapaaehtoista välinettä mukana, mutta mitä mä haluaisin myös sellainen ö, velvoittava väline juuri näille pintavesilajeille. Ja kuinka sitten komissio itse näkee tämän asian, jos, jos tällainen ehdotus tulisi parlamentin taholta. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Chris Davis, hän pitää fish and chipsistä. Ole hyvä. Thank you, Chairman. I'm trying to cut down on the chips. Uh... Kiitokset. Niin, ehkä nämä chipsit voidaan siirtää syrjään, mutta nyt tässä neuvostossa ollaan käyty muutama päivä keskusteluja oikeinkin tiukasti ja me ehkä huomaamme tiettyä kyynisyyttä jäsenvaltioiden asenteissa ja kestävässä kehityksessä. On hyvin vaikeaa nyt ymmärtää, miten lyhytnäköistä ajattelua jäsenvaltiossa harjoitetaan ja olen kovasti innostunut näistä François Costetin ajatuksista, myös Ranskan suunnitelmista. Kaksi asiaa erityisesti ottaisin esille tämä enimmäiskesto 2015 mennessä. Se on hyvä asia, mutta minä menisin pidemmälle. Minä haluaisin saada lisää varoja, kalavaroja. Haluan nähdä kalojen hyppivän pitkin meriä. Eli enemmän kalaa, kalaa, enemmän kalastajia. Haluan, että me pääsisimme tähän korkeimpaan mahdolliseen ö, taloudelliseen kattavuuteen ja enimmäistuottoon. Miksi ette mene tämän enimmäistuoton yli kunnianhimoisemmin? Ja sitten tämä enimmäistuotto. Siinä tarvitaan pitkän aikavälin hallintasuunnitelmia ja te olette jo sanonut muuallakin, että komissiolla ei ole tällaista kaikkia kalavaroja koskevaa ohjelmaa 2017-2018 mennessä. No, tietenkään neuvosto ei tykkää tästä varotoimenpiteistä. Eli miten tässä nyt oikeastaan toimitaan? Miten 2015 mennessä saadaan oikeastaan tämä enimmäistuotto aikaiseksi, jos ei ole edes pitkän aikaa aikavälin suojelusuunnitelmia ja hallinnointisuunnitelmia olemassa. Ja sitten vielä tässä epävirallisessa ne sanotaan, että kun aika on saatu aikaiseksi, niin takit palaavat jäsenvaltioille. Jos ajattelen vaikkapa tanskalaisia, norjalaisia, ruotsalaisia, niin eihän tiedetä, miten oikeastaan sitten mennään takaisin tähän alkuperäiseen tilanteeseen miten oikein toimitaan, jos ajatellaan, että joku yritys omistaa kalastusmahdollisuuden ja mitä se sitten tekee tälle miten se ottaa takaisin nämä kiintiöt oman hallintaansa näiden kaikkien vuosien väli- jälkeen? Kiitoksia Josu Emanuel Fernandes seuraavaksi. Muito obrigado, senhor presidente. Eu também queria saudar a senhora comissária pela sua... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tervetuloa. Jotta tervetulleeksi komission jäsenen tänne valiokuntaan. Sitten pienkalastuksen kysymys. Mitä on seuraavissa rahoitusnäkymissä suunniteltua? Kuinka voidaan vetää yhteys sitten kohesiopolitiikkaa tämän puitteissa? Sillä investointeja tarvitaan, jotta voidaan sitten luoda yhteyksiä asioiden välille. Joten haluaisin tietää, onko tässä jotain verkostumista olemassa eurooppalaisen kalastusrahaston ja eurooppalaisen kohesiorahaston välillä. Se tällainen pienkalastus ei ole pelkästään tärkeää toimena, joka sallisi sen, että voisi mennä myöskin 2020 tavoitteet saavuttaa, vaan se on myöskin tärkeää työllisyyden kannalta – ja sosiaalisen kohesion kannalta. Ja sitten vielä pienkalastukseen. Mitä uusia toimenpiteitä tulemaan uusissa rahoitusnäkymissä tämän suhteen? Voitteko antaa konkreettisia lukuja tähän liittyen? Ja sitten vielä toinen kysymys. Kyseessä on EU-Marokon EU-Marokkon kalassomuksen pidennys. Haluaisin kuulla teiltä, mitä täytyy te tehdä nyt? Oletteko valmiita korvaamaan kalasaluksille ne, jotka ovat, niille, jotka ovat siis kärsineet suuria vahinkoja tällä kalastusalueella? Mitä ratkaisuehdotuksia teillä on tarjolla, jotta asia voidaan järjestää? Kiitoksia. Newton Dunn seuraavaksi, olkaa Muutamia vuosia sitten minä Pohjamerellä vietin viikon troolarilla jotkut ne, niistä kaloista, jotka he saavat kiinni, täytyy heittää pois takaisin mereen. Joskus näin vain on pakko toimia suurempi kysymys kuitenkin on se, miten tätä täytäntöön pannaan. Jätetäänkö tämä täysin jäsenvaltioille, sitä ne varmaankin haluavat. Jos tämä ajatuksenne menee läpi ja parlamentti tukee teitä, niin miten, millä varmuudella saamme jäsenvaltiot niiden todellakin toteuttamaan sen, mitä niiden täytyy tehdä lainsäädäntömenetelmin? Mitä rangaistuksia, seuraamuksia oikeastaan on jos pitäisi ryhtyä nyt sitten poistamaan niiltä kiintiötä tai sen sellaista. Eli miten toimitaan, koska muuten tämä järjestelmä ei toimi. Estrella. Kiitoksia, Erit Estrella. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä, kiittää häntä siitä, että hän pyrkii ottamaan huomioon ympäristötavoitteet ja samalla myöskin kalastajien edut. Joten tämän takia haluaisin esittää hänelle kysymyksen. Voitteko kertoa mitä tarkoittaa teidän mielestänne kestävä kalaviljely? Eli että saataisiin kestävän vesiviljelyn kautta kestäviä kaloja tarvitaankin vähintään kolme kalaa tämän kalan ruokkimiseen. Ja tämän takia on vähän vaikea ymmärtää, että tämä olisi sitten kestävää, näin eh, ympäristön kannalta kestävää siis. Sitten vielä toinen kysymys pienkalastukseen. Te puhuitte, että nämä tuet eh, aluksi tulevat päättymään. Nyt kysymys tähän liittyen, eikö mitään tukea sitten enää olisi näiden alusten modernisointia varten, koska kyseessä ovat sellaiset kalastajat, jotka todellakin tarvisivat tukea, ja ilman EUn varoja he ovat kyllä aika huonossa tilanteessa verrattuna suurin tuottajiin. Kiitoksia, Linda Mekan. Thank you, Commission, for Kiitokset komission jäsenille saapumisestanne tähän kokoukseen. Vaikea varmasti on se, että kaikki haluavat uudistaa yhteistä kalastuspolitiikkaa, kaikki haluavat kestävyyttä ja niin poispäin, mutta kun yksityiskohtiin päästään, ihmiset eivät eh, haluakaan toimia enää mitään. Täytyy miettiä viime viikon neuvostoa. Monet ministerit sanoivat, että kyllä me haluamme tällaisia eh, kestäviä suunnitelmia, kalastuskiintiöille ja niin poispäin, mutta onko se totta? Tietysti tässä nyt on tehty hyviä suunnitelmia aika suureksikin muutokseksi. Tietysti tässä on lobattu ja painostettu asioita suuntaan jos toiseen kestävyyden takaamiseksi, mutta jos komissio on avoin vaihtoehtoisille ehdotuksille, joiden kautta päästäisiin samoihin tavoitteisiin kestävyydessä, esimerkiksi siirrettävissä oikeuksissa tai muissa sen sellaisissa. Jos joku neuvostossa sanoisi, että meillä on tällainen vaihtoehtoinen raho- ehdotus kestävyyttä ajatellen, niin hyväksyttekö te nämä? No. Kiitoksia sitten suuresta kalastusmaasta Richard C.P. Itävallasta. Danke für die netten Worte, aber... Kiitoksia. Kiitoksia vain tästä, mutta kyllä kestää meillekin kalastus on tärkeää. Kyllä myöskin sisämaillakin on tärkeää, että meillä on vielä kalaa lautasella. Kysymykseni komission jäsenelle menee siihen suuntaan, että täällä keskustellaan tietopohjasta. Ja Onko teidän mielestänne yksi vuosi riittävä 2015 siis, että tämän pohjalta katsottaisiin sitten suurinta taloudellista tuottoa, että mikä eritellä näiden välillä. Toinen kysymys, täytäntöönpano. Jos katsotaan vaikka Islannin suuntaan, niin Islanti onnistui aika radikaalisella täytäntöönpanolla tämän kestävyyden saavuttamisessa. Ehkä tässä olisi Euroopan unionissakin jotain mahdollisuuksia, että jos on vähän radikaalempia eurooppalaisen lainsäädännön täyttöönpanossa. Ei kannattaisi pelkästään jäsenvaltioille koko toimintakenttää. Ja sitten onkin todellakin mahdollista, että tämä pienkalastus, olisiko se sitten ratkaisu? No tähän tämä vielä kysymysmerkki perään, koska tärkeää on kuitenkin että se, että kalastus on taloudesta pohjalta kestävää pitkällä aikavälillä, mutta alueellisesti hyvin eriävää. Jenkintarastusrahastojen pohjalta pyritään ehkä siihen, että luodaan modernia teknologiaa ja sitten samalla luodaan myöskin kalastussektorin taloudellinen kestävyys. Nämä pienet kalastusalukset, minun mielestäni, en tiedä, ne eivät ole varmaan pitkällä aikavälillä taloudellisesti kyllä hengissä pysymisen mahdollisuuksien rajoissa. Kiitoksia, seuraava puhuja, olkaa hyvä. Eh, först om eh, fiskeavtalet med Marokko. Kiitokset, niin ensiksi haluaisin puhua Marokon kalastussopimuksesta. Tämän sopimuksen pitkittämiseen suhtauduttiin suopeasti. On hyvin tärkeää ajatella tätä asiaa myös unionin tulevaisuudesta katsottuna. Komissio varmasti tukee päätöstä jonka parlamenttikin on tehnyt Länsi-Saharasta. Meidän täytyy tosiaan kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja Saharan, Länsi-Saharan kansalaisten etuja. Jos ajattelen sitten tätä yhteistä kalastuspolitiikkaa, niin siihen on esitetty hyvin tärkeitä kysymyksiä, erityisesti valvonnasta. Totta kai me voimme keskustella monistakin eri asioista. Voidaan asettaa valtavan hyviä tavoitteita mutta tässä tärkeää kuitenkin on se, että meillä olisi selkeä ra- rakenne, jonka pohjalta voitaisiin tosiaan arvioida sitä todella tarkasti ja läheltä, mitä merellä oikeastaan tapahtuu. Ja tietysti meidän täytyy muokata muutamia asiakohtia ja erityisesti miettiä pysyviä valvontamuotoja. Joitain sääntöjä nimittäin on hyvin vaikea täytäntöönpanna. Sitten näistä kiintiöistä sanoisin seuraavaa. Mahdollisesti meidän nyt pitäisi toimia paljon tarkemmin. Ehkä mitään sellaista yleistä yksipuolista ratkaisua ei ole. Voi olla suuria yrityksiä, jotka ostavat kiintiöitä pieniltäkin, mutta ja sen takia meidän täytyy pyrkiä suojaamaan pieniä yrittäjiä ja miettiä tätä kokonaisajattelutapaa ja kokonaiskuvaa tarkemmin. Kiitoksia. Karl Schlüter seuraavaksi. Hi and welcome here. I just want to... Kiitoksia ja tervetuloa tänne Hosuan. Minä huomioon tästä Länsi-Saharasta. Sitten mainitsin myöskin ekosysteemilähestymistavan. Tämä on aika mielenkiintoista. Mutta tämä minun mielestäni tarkoittaa myöskin sitä, että tarvitaan enemmän painostusta – ja panostusta kemialliseen saastumiseen, biosideihin ja muihin aineistoihin, tulevat veteen, jotka häiritsevät meriekosysteemiä. Ja varmaan kiisaisi myöskin teollisuuden tähän mukaan. Jos saisimme sinun tukesi tässä mielessä mukaan tähän, tämä on ympäristöasia tavallaan meriasioissa. Sitten tekstiin, veroon liittyen. Eh, eh, viime viikolla lisättiin huomattavasti verotusta tiettyjen lajien suhteen. Ja tiedämme, että tietoalat ovat tällä hetkellä jo yli kalastettuina. Ja tiedämme myöskin, että takkikin on jo yli, yljetty. Joten en ymmärrä, miksi sitä pitää kestää näin kauan aikaa. Loogisempaa olisi antaa jokaiselle kansalaiselle oma takki. Ja sitten, jos hän on kalastaja, ammattimainen kalastaja, hän ostaa minulta sitten tämän minun kiintiöni, siis takin. Ja, ja sitten mä, jos ammattimainen kalastaja haluaa käyttää ää, näitä resursseja, hänen pitää maksaa kaikille näistä resursseista. Tämä on siis loogisempaa. Kuten hiilipäästökauppakin. Tämä on samanlainen kalastukselle. Ja sitten vesiviljely asia. Oli hyvä, hyvin tyytyväinen tästä poisettuihin saaliin liittyvään kieltoon. No tätä voidaan, tällä voidaan auttaa kyllä asiaa. Mutta jos meillä on poistettuin saaliin kielto, niin en halua sitten, että kalaviljoissa meidän tuettaisiin tällaisia lihansyöviä kaloja. Meidän pitäisi myös eritellä sen mukaan, mitä lajeja tuetaan kalaviljelyssä. Ja vaikka minä olen poistumatta paikan päältä vastaavien kysymyksiin, koska minun pitää hakea vielä lapset. No niin, ja sitten kaksi viimeistä. Anne Rosbach. Kiitoksia puheenjohtaja. Vain lyhyesti. Onko sinulla mitään tietoa, tällaista tilastotietoja siitä, että, että käyttääkö kiintiöitä samalla tavalla pohjoisosassa Eurooppaa kuin käyttää niitä Etelä-Euroopassakin? Sitten Jim Nicholson, Pohjois-Irlannin kalam- kalamies. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Niin ensiksi haluaisin sanoa, että komission jäsen tosiaan on oikeassa siinä, että on hyvin vaikea ajat ryhtyä kiintiöitä laskemaan ja leikkaamaan, kun on nyt tällaiset talouskriisin ajat. Tämä purkaminen ja pois heittäminen pitää siitä päästä eroon aina on valilla, vallalla valtava epäsopu tieteidemiesten ja kalastajien välillä, ja tässä nyt sitten on vuosikausia jo käyty tätä kiistaa ennen teitäkin, ja varmasti pitkät ajat teidän komissiokautenne jälkeenkin tätä kiistaa vielä jatketaan, mutta tässä uudistuksessa tarvitaan tieteellistä, tieteellisiä todisteita, Pohjois-Irlannissa tällaista tutkimusta on tehty ja siellä on sanot, he ovat sanoneet minulle, että he ovat toimineet hyvin vastuullisesti todisteiden keräämisessä, mutta sitä ei olta välttämättä isäsissä kuureltu eikä missään muuallakaan. Voisinko siis kysyä teiltä, mitä oikeastaan on nyt ajateltu toimia, miten on ajateltu toimia, ajatellaanko kerätä lisää tieteellistä tietoa. Mielestäni täytyy tätä kerätä tätä tietoa kalavaroista jos työ tehdään kunnolla, niin sitten me varmasti saamme voittoa tästä mm, uudistuksesta. Jos voisitte tähän vastata on hyvin helppo täällä Brysselissä vaan istuskella. Minä olen ollut täällä jo pitkät ajat. Minkä takia Euroopan kalastajien pitäisi tulla Brysseliin joulukuun ensimmäisenä ja toisena viikkona joka ainoa vuosi tekemään päätöksen? Eikö voitaisi löytää kyllä parempi aika vuodesta tämän sopimuksen aikaansaamiseksi, koska tässä on kyse hyvin pienistä pienistä yhteisöistä ja se, mistä minäkin tulen, niin on kyse alueista, joilla ei ole paljon vaihtoehtoja. Kiitoksia Jim, komission jäsen. Täällä on paljon kysymyksiä ja myöskin paljon tukea, joten vastaukseni olkaa hyvät. Immediately, not uh, losing time. No niin, näistä siirrettävistä pyyntioikeuksista hivenen tietoa tästä teille välittäisin. Se, mitä me pyrimme nyt saamaan aikaan tämän järjestelmän kautta, on ehdottaa jäsenvaltioille näiden ähm, siirrettävien järjestelmien pääperiaatteista, joita sovellettaisiin kaikissa jäsenvaltioissa, eli jokaisessa jäsenvaltiossa otettaisiin tämä järjestelmä käyttöön joustavasti oman tavan tyylin mukaan, mutta jotkut tietyt perusperiaatteet tavalla tai toisella täytyy toteuttaa. Eli meidän ensimmäinen ajatuksemme olisi juuri se, minkä herra Sliter mainitsi, jos nyt sainkaan teidän nimenne yhtään oikein äännettyä. Joka tapauksessa kalas, kalastus on ja kalavarat ovat julkinen hyödyke, julkinen luonnonvara. Ja tämä tarkoittaa sitä, että valtiolla on oikeus antaa näitä kalastusoikeuksia tietyksi ajaksi kalastusyrityksille päätetyssä, päätetyn ajan ajaksi. Ja jos he menettävät tämän oikeuden, niin se tarkoittaa sitä, että ne eivät ole käyttäytyneet oikein. Eli tämä on tämä perusajatus. Eli ei tässä nyt anneta kalastusalusten omistajille mitään omistusoikeutta. Kyse on siitä, että he saavat käyttää näitä luonnonvaroja. Kalathan ovat yleinen julkinen luonnonvara. Eli tässä nyt voida puhua mistään maataloudesta tai muista asioista, koska maataloudessa todellakin viljellään siemeniä ja hedelmiä ja niin poispäin kasvatetaan, mutta tämä, nämä kalat ovat siellä meressä ja ne ovat suor, luonnonvara ja voidaan antaa tietyn ajan sisällä oikeus käyttää tätä luonnonvarakantaa. Jos ei toimita oikein, niin sitten tämä oikeus voidaan viedä näiltä kalastajilta. Eli me emme nyt aio kaikkea viedä tietyn ajan päästä, vaan mutta, jos, mutta tietyn ajan päästä viedään osa oikeuksista pois, jos sääntöjä ei ole noudatettu. Eli tämä nyt on tämä velvoittava puoli meidän päätöksessämme ja saadaan aikaan myös tietynlaiset eh, turvalausekkeet eh, oikeuksien keskittämisestä. Tässä nyt sitten tälle ranskalaiselle rouvalle vastaan Kostetille siis. Eli se, mitä me pyrimme nyt tekemään, annamme kalastusoikeuden, mutta myös määrittelemme tietyt turvalausekkeet. Eli kaikki pienimuotoinen kalastus voidaan jättää täysin järjestelmän ulkopuolelle tästä kalastusoikeusjärjestelmästä. Tai sitten pienimuotoinen kalastus voi saada kalastusoikeuksien vaihtokauppaa käydä ainoastaan keskenään, eikä suurten kalastajien kanssa. Eli kyllä tässä on tällaiset selvät turvalausekkeet. On olemassa selvät suojat pienimuotoiselle kalastukselle ja on olemassa suoja myös kalavaroille julkisissa merivesissä. Eli tämä on meidän tavoitteemme ja luulen, että tässä nyt on paljonkin väärinymmärryksiä eikä ole ihan oikeaa tietoakaan välitetty, mutta meidän täytyy tehdä työtä yhdessä parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. Ja kuten jo sanoin, tämä on hyvin monimutkainen ja kiistanalainen asia ja jos nyt ja näen muita ehdotuksia, niin kyllä varmasti sitten voimme pyrkiä ratkaisemaan tämän ongelman paremmallakin tavalla. No pois heittämisestä sanon sen verran, että me tarvitsemme tietyn aikarajan ja se se tarkoittaa sitä, että tämän poisheittämisen jälkeen meidän kalastusomistajien, alauksen omistajien täytyy pitää kaikki kalat aluksella, mitä ne saavat. Ja tässä annetaan tiettyä apua hyvinkin runsaskätistä apua varastointia varten, ja siellä voidaan pitää kaikki säilössä, mitä kalastetaan. Eli tämä ongelma voisi näin ratketa, mutta tietenkin voidaan saada vaikka jotakin liian pieniä kaloja, täy, ei täysikasvuisia kaloja. Ja mitä tässä sitten tehdään? Annetaan kalastajille mahdollisuus kerätä näitä, näitä saa, ei, niitä ei saa myydä, näitä liian pieniä kaloja, vaan niitä voi käyttää syöttinä. Ja näin voidaan toimia ja voidaan kehittää uusia teknologioita myös. Jatkuvasti kasvaa tarve kehittää uuden tyyppistä materiaalia myös esimerkiksi lääketieteen puolella. Eli tästä nyt katsotaan, mikä tuo aika raja on, mutta joka tapauksessa tuohon tavoitepäivän mennessä kalastajien täytyy tuoda maihin kaikki, miten ne ovat saaneet kiinni. Ja sitten me mietimme myös sitä, että me loisimme tällaisia kalavarastoja. Kyllä me aiomme näin toimia. Meillä tosin on tässä tiettyjä lainsäädännöllisiä ongelmia. Me pyrimme antamaan jäsenvaltioille tässä, tämähän on siis kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan tämä täytäntöönpano, eli täytäntöönpanosta sen verran, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus tehdä päätökset asiasta alueellisesti. Tämä on hyvin merkittävä asia. Jokainen jäsenvaltio esimerkiksi Välimerellä voi, voi kokoontua yhteen, jos ne pääsevät yhteisymmärrykseen tällaisten tiettyjen suljettujen alueiden määritelmästä, niin ne voidaan tehdä sen yksin ja sitten hyväksyttää sen komissiolla. Eli kaikki kalastajat, ei heidän tarvitse tänne Brysseliin vaan tulla. Ei, ei tällaisia päätöksiä tarvitse Brysselissä enää tehdä. Ne voivat tehdä alueellisesti nämä päätöksensä ja meidän täytyy sitten me velvoitteestamme noudattaa näitä sopimuksia. Mutta jos tällaisia sopimuksia ei saada aikaan tiettyjen alueiden suojelusta, niin silloin me osallistumme tähän työhön. Eli me pyrimme nyt löytämään jonkinlaisen oikeudellisen mahdollisuuden voidaksemme osallistua ja puuttua kalastusmahdollisuuksiin tietyissä jäsenvaltioissa suojeluilla alueilla. Ja sitten tästä enimmäistuotosta. Me haluaisimme tosiaan päästä siihen. Olen teidän kanssanne samaa mieltä. Eli meidän täytyy tällaisia monivuotisia hoitosuunnitelmia saada aikaiseksi. Voitte varmasti auttaa meitä tässä. Se, mitä nyt on, mikä nyt on tilanne, meillä ei ole tällaisia hallintosuunnitelmia. Meidän täytyy edetä tämä talo, tämä parlamentti, samoin kuin neuvosto, eivät pääse yhteisymmärrykseen omasta toimivallastaan. Tämä on nyt tällainen valtapeli. Kuka päättää ja mistä? Kaikki väärät ja huonot suunnitelmat vain sitten jatkavat olemassaoloaan. Eli me tässä nyt pyrimme tekemään ehdotuksen jäsenvaltioille siitä, että tällaiset hallinnointisuunnitelmat pitäisi saada aikaan jäsenvaltioissa. Tästä ei tietysti nyt, nyt neuvostossa päästy hirveän puusta pitkään. Vietettiin tulevaisuutta varten tietyille kalavaroille tällainen monivuotinen suunnitelma, mutta tämän, näihin suunnitelmiin ryhdytään ensi vuonna tai seuraavana vuonna. Eli aut, voitte auttaa kyllä meitä, koska tämä saattaa muodostua suorastaan painajaiseksi, varsinkin tuon, moni, tuon enimmäistuoton saavuttamisessa, jos monivuotisia ohjelmia ei saada aikaan. Ja sitten pienimuotoinen kalastus. Me olemme ajatelleet tällaista uutta kynnystä rahoitukseen. Pienimuotoisessa kalastuksessa 75 prosenttia tulisi meidän varoistamme. 75 prosenttia tulisi tuon hankkeen arvosta Eli yleisesti 50 prosenttia yleisesti kaloihin, mutta sitten 75 prosenttia pienimuotoiseen kalastukseen. Ja tässä tämä on ihan selvä konkreettinen keino tukea pienimuotoista kalastusta. Ja pyrimme löytämään tässä nyt yhteisymmärrystä myös kohesiopolitiikan kanssa. Meillä on tämä uusi lähestymistapa, uusi hanke eri pääosastojen välille kohesiorahoittamisen ja muun sellaisen linkittämiseksi pienmuotoiseen kalastukseen infrastruktuurin tukemiseksi. Ja sitten vielä näille kalastusalusten omistajille myönnettävä raha, ei siis uusiin moottoreihin ei anneta mitään rahaa, vaan uudistamiseen, alusten uudistamiseen annetaan varoja ja varastointijärjestelmien kehittämiseen annetaan varoja, myös uusiin erilaisiin pyyntivälineisiin annetaan rahaa ja myös kalastajien työolosuhteiden kehittämiseen. Voimme siis auttaa heitä, mutta me emme anna rahaa uusien laitteiden ja uusien moottoreiden ja alusten rakentamiseen. Ja sitten seuraavaksi tästä valvonta-asiasta. Me tietysti tarvitsemme, meidän tietysti tarvitsee valvoa tätä säännöltä. Onhan sellaista jo olemassakin. Meillä on tämä uusi valvonta-asetus ja tämä valvonta-asetus sanoo, että me voimme tarkastaa näitä kalavaroja. Tämä esimerkiksi liittyy Espanjaan mm, ja siihen, että Espanjan kalavaroja on laskettu. Me voimme siis aina laskea näitä kalastusmahdollisuuksia, koska Espanja on jatkuvasti vain ylikalastanut omia varojaan ja tarvitaan, täytyy saada heidänkin kallonsa taottua se, että tämä sääntöjen noudattaminen on varsin tärkeää ja kaikki tällainen täytäntöön panon vältteleminen aiheuttaa tietyn seurauksen. Eli ei saa yhtään rahaa, jos ei noudata sääntöjä. Ja tämässä päästään myös tuohon tietojen keruuseen. Joku teidän jäsenistäni senkin mainitsi. Eli jos jäsenvaltio ei välitä tietoa tai ei sitten ole kovinkaan yhteistyökykyinen tieteellisen tiedon välittämiseen, niin sekin jää kyllä sitten täysin mm, nuolemaan näppejään tässä rahajaossa. Eli tämä on merkittävä asia myös huomauttaa. Ja sitten vesiviljelystä. Me haluamme kestävää vesiviljelyä kehittää. Ensiksi haluamme löytää uusia vesiviljelyalueita erityisten meriohjelmien kautta. Ja toiseksi me haluamme myös tällaisen, tällaisten uusien tulokkaiden prosentin, prosenttijärjestelmän luoda. Ja ne, jos he haluavat näitä kestävyys kestävän kehityksen sääntöjä noudattaa, pääsevät helpommin hankkeeseen mukaan, niin me haluamme kehittää uusia vesiviljelyhankkeita. Kolmanneksi, jos ei sitten puhuta tästä kalastuksesta itse kaloista lihansyöjinä, vaan uusina erilaisia vaihto, vaihtoehtoisia kalaruokintamuotoja pyritään löytämään. Eli me voimme näin sitten tuo, tuottaa parempaa parempaa ruokintamuotoa näille kaloille. Eli on olemassa uusia tuotteita vesiviljelyssä ja näin me voimme myös auttaa tässä uusien ravinteiden kehittämisessä. Ja sitten vielä eteläisestä ja pohjoisesta ja kiintiöistä ja niin poispäin. Nyt Rosba, meillä on hyvin suuria eroavaisuuksia tässä. Lyhyesti sanoakseni, Välimerellä meillä ei ole kiintiöitä, meillä on ainoastaan tonnikalaa varten tämä. Meillä ei ole selkeää tieteellistä tietoa tästä eikä myöskään tiukkaa sääntöjen soveltamista niin kuin pohjoisessa. Eli meillä on tässä selkeä kuilu näiden maan kolkkien välillä. Ja sitten Marokon sopimuksesta tiedän, että tämäkin on hyvin ristiriitainen kysymys. En halua nyt palata tähän sen enempää, koska meidän täyt, meidän, siihen menisi vaikka kuinka kauan, mutta komissio pyrkii parlamentin äänestystä noudattamaan. Meidän on pakko niin toimia, joten minä olen jo vienyt tämän ehdotuksen eteenpäin ympäristöneuvostoon. Siellä on päästy yhteisymmärrykseen tästä asiasta, joten me päätämme kalastustoiminnan siellä. Tämä on meidän velvoitteemme tietenkin, mutta minä pyydän uutta valtuutusta paremman sopimuksen aikaiseksi, parempi sopimu, aikaansaamiseksi. Tämä sopimus tarkoittaa parempaa kalavarojen hallintaa, taloudellisemmin kannattavampaa ehdotusta ja myös kansainvälistä lainsäädäntöä noudattavaa sopimusta. Tämä on hyvin hankala kysymys joka tapauksessa, mutta minä toivon, että parlamentti, joka nyt on äänestänyt tästä asetuksesta ja suosituksesta suurella määräenemmistöllä voisi sitten tukea komissiota myöhemmässä vaiheessa. Mutta minä haluaisin kuitenkin sanoa sen, että, täm, että neuvosto ja parlamentti yhdessä äänestävät tästä asiasta, joten mitä tahansa komissio suustaan päästäänkin, ja jos parlamentti ja neuvosto eivät halua sitä tapahtuvaksi, niin niin ei sitten tosiaankaan tapahdu. Kiitoksia. Yeah. Many thanks, Kiitoksia komission jäsen Tämä näki, että kerroitte meille kalastuspolitiikan uudistuksen peruskivistä täällä valiokunnassa. Varmaan voitte luottaa siihen, että tämä valiokunta on teitä tukeva, koska tämä uudistus vastaa meidän tavoitteisimme. Pyrimme tekemään uudistuksia tähän erotukseen. Tätä erityisesti tässä artiklaa 50 menettelyn kautta – ja toivottavasti viette sitten sinne meidän ehdotuksen myöskin mukana ne. Kiitokset ja onnea matkaan. Next point, number five. Sitten kohta viisi. Naiset ja ilmastonmuutos. Barbara de Brun ei ole täällä paikan päällä, mutta Satu Hassi esitteli tämän hänen puolestaan. Ole hyvä. Äh, Rova de Bryn äh, pyysi minua toimimaan hänen sijaisenaan, äh, koska hän on pitkällä sairaslomalla. Ja hän haluaisi, että tämä asia menee eteenpäin, eli että ympäristövaliokunnan keskustelu ei odottaisi hänen paluutaan sairaslomalta. Naisten suhde ilmastonmuutokseen on vähän samantapainen asia kuin kehitysmaiden suhde ilmastonmuutokseen. Naiset ovat vähemmän olleet tekemässä niitä päätöksiä, joista ilmastonmuutos johtuu, mutta monissa suhteissa naiset eh, kokevat eh, seuraukset eh, pahemmin. IPCC totesi jo kymmenkunta vuotta sitten, että ilmastonmuutos on paljon enemmän kuin ympäristökysymys, se on kehityskysymys. Ja kehityskysymyksenä siihen liittyy sukupuolinäkökulma, sukupuolivaikutuksia IPCCn neljäs arviointiraportti totesi, että ilmastonmuutoksen vaikutukset vaihtelevat sukupuolen, iän ja yhteiskuntaluokan mukaan ja että todennäköisimmin köyhät kärsivät ensimmäisenä ja pahiten näistä vaikutuksista. 70 prosenttia maailman köyhistä on naisia. Tilastoista näkyy myöskin se, että ihmisistä, jotka menehtyvät luonnonkatastrofeissa, peräti 85 prosenttia on naisia. Ympäristöpakolaisista 75 prosenttia on naisia. Ja silloin, jos ilmastonmuutos aiheuttaa konflikteja esimerkiksi vedestä ja viljelykelpoisesta maasta niin eh, eh, konflikteja ja sotia eh, luonnonvaroista, niin on todennäköisempää, että naiset johtuvat, joutuvat tämän sotiin liittyvän väkivallan uhreiksi. Katastrofitilanteissa myös naisten kuolleisuus on korkea. Ja sukupuolen huomioon ottava tutkimus, sen lisääminen auttaisi toimimaan paremmin, auttaisi myös hahmottamaan terveysriskejä ja niiden torjuntaan tarvittavia toimia paremmin. Eli eh, toisin sanoen on tarpeellista kiireellisesti selvittää eh, myös se, miten ympäristön muuttumisesta johtuvaa maahanmuuttoa voidaan hallita tavalla, joka ottaa sukupuolinäkökohdat huomioon. Eh, kyse ei tietysti ole pelkästään naisista uhreina, vaan myöskin siitä tiedosta, mitä naisilla on paljon sitä perimätietoa ja, yksinkertaisia perinteisiä toimintatapoja jotka aiheuttavat vähemmän päästöjä ja joissa asioita voidaan tehdä vähemmällä resurssien kulutuksella naiset omaavat ja välittävät tätä tietoa eteenpäin ja usein se erilaisista virallisista systeemeistä tahtoo unohtua. Eli toisin sanoen sukupuolinäkökulma ilmastonmuutoksessa on relevantti asia. Ja omana huomautuksenani siihen, mitä esittelijä ehdottaa ympäristövaliokunnan lausunnoksi, haluaisin lisätä sen, että, että kuitenkin kaikkein tärkein asia naistenkin kannalta, kaikkien kannalta, on se, että kykenemme pysäyttämään ilmastonmuutoksen sen lisäksi että erilaisissa toimissa varmistamme että naiset otetaan huomioon ja että esimerkiksi adaptaatiotoimia laadittaessa varmistetaan että ne eivät aiheuta naisten aseman huononemista entisestään. Kiitoksia. thank you very much, Kiitoksia Satu Hassi. Turban ja Afrikan manner varmaankin tuntee sen nahoissaan, kuinka tämä asia liittyy myöskin naisiin ja ilmastonmuutokseen. Meidän kantamme naisten komitealle parlamentissa. Tämä, onko tähän puheenvuoropyyntöä? Ovan, ole hyvä. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella edustaja De Brenia, erittäin hyvästä lausunnosta. Minulla olisi vain muutama kommentti lisättävänä siihen, miten ratkaisevan tärkeä rooli naisilla on ilmaston muutoksen vastaisessa taistelussa. Siksi haluaisin painottaa sitä, että laajemmin pitäisi kehitellä EUn ilmastodiplomatiaa kaikissa neuvotteluissa. Te viittasitte puheenjohtaja siihen, mitä Durbanissa nähtiin. Minä voisin antaa esimerkin siitä, miten otetaan tällainen soft power konsepti mukaan tähän diplomatiaan ja kansainväliseen ilmastoneuvotteluun. Kymmenen päivää sitten, kun kuuntelin konferenssin puheenjohtajaa, ja hän siellä, siellä puhui Conny niin Hedegord, meidän komission jäsenemme, ja eteläafrikkalainen ympäristöministeri, ja siellä pyydettiin heitä löytämään ratkaisu Intian osalta kymmenessä minuutissa. Ja he neuvottelivat yhdessä nämä kaksi naista ja saivat aikaan kompromissin. Ei kymmenessä, mutta 50 minuutissa kuitenkin, joten me voisimme ottaa mukaan tällaisen pehmeämmän vallan käytön ilmastonmuutosdiplomatiaan. Painottaisin myöskin sitä, miten tärkeä rooli – naisilla on juuri näiden adaptaatiotoimien osalta kierrättämisen, energian säästämisen kautta, ympäristöystävällisempien tuotteiden käytön, ekologisten tuotteiden käytön kautta. Ja naiset voivat myöskin innovatiivisen kapasiteettinsa kautta olla tekemässä innovatiivisia aloitteita – myös kotitalouksissa. Ja meidän pitäisi kehottaa EU-jäsenvaltioita kehittelemään tällaista ilmasto-oikeudenmukaisuutta, josta keskusteltiin myös Durbanissa. Meidän on todettava, että se, että emme tehokkaasti pysty taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan, johtaa siihen, että – Köyhät maat ja kansan osat kärsivät ja erityisesti naiset. Sitten pitäisi pohtia sitä, miten pitkälti ilmastoon liittyvä politiikka ottaa huomioon naisten tarpeet. Lisäksi pitäisi kannustaa sukupuolin näkökohdan huomioon ottamista, kun puhutaan kestävän kehityksen politiikasta. Kiitos. Thank you very much, Kiitoksia näistä kommenteista. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näy, joten tarkistusten jättöpäämäärä on huomenna 20. joulukuuta kello 12, jotta saadaan tämä sitten FAM-valiokunnan päätöksentekoon mukaan. Mennään sitten kohtaan kuusi esityslistalla ja kohtaa 12 vastuvapaus. Kohta kuusi on investointipankki. Esittelijänä on, tai valmistelijana on Crescenzo Rivellini. Ensimmäistä Cardini esittelemään hänen puolestaan. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja vain lyhyesti. Pyydän anteeksi Rivellinin nimissä. Hän ei kyllä kyllä ei tänne päässyt paikan päälle. Ja hän jätti minulle tämän sitten tehtäväksi jos teillä on jotain sanottavaa tähän, niin minä välitän viestin sitten eteenpäin. Tässä on tämä meidän mietintömme. Tässä on kuusi kohtaa oikeastaan tässä mietinnössä, jossa katsotaan erityisasioita. Tässä pyydetään Euroopasta investointipankkia luomaan tiettyjä kriteereitä – ja ottamaan niitä huomioon. Kohta yksi. Tässä korostetaan, että EIP on sitouttava rahoittamaan hankkeita, jotka täyttävät tiukat ympäristökriteerit ja siten edistävät kestävää kasvua. Ja kohta kaksi. Tässä pidetään myönteisenä, että EIPn investoinnit ovat 19 miljardia euroa, eikä 30 prosenttia kaikista Euroopan unionin myönnetyistä lainoista – joilla pyritään ilmastomyönteisiin hankkeisiin, vaikka ener- uusiutuvia energialähteitä, energiatehokkuutta ja liikennettä niin edelleen rahoittaa näillä. Sitten kolmas kohta, sen kehottaen EIPtä olemaan rahoittamatta mitään hankkeita, joilla luodaan kiellettyjä alueita ja kiellettyjä teknologiaa. Sitten neljäs kohta, tässä pidetään myönteisenä, EIPn tukea uusiutuvalle energialle. Ja tämä tulee myöskin esille siinä, että tässä on edistetty 6 miljardiin euroa vuonna 2010, kun se aikaisemmin huomattavasti pienempi investointi. Sitten kohdassa viisi puhutaan myöskin teknisistä asioista, kuinka on lisätty asiantuntijoiden määrää, jotka ovat tällaisessa energiatehokkuus- ja uusiutuvan energiahankkeiden mukaan parissa. Ja kuudennassa kohdassa pyydetään EIPtä edelleen asettamaan tiukkoja ehtoja hiileen ja ruskohiileen perustuvaan energiantuotantoon. Koska näiden kriteerien avulla varmaankin voidaan nopeasti EIPn tuella löytää sellaisia vaihtoehtoja näille lähteille, jotka tulee paljon hiilidioksipäästöjä. Eli tässä tärkeimmät kohdat mietinnöstä. Ja olen valmistin kollegan puolesta sitten ilmoittua näistä kaikista asioista, mitä te puhut, kerrotte tähän. Kiitokset. No niin, seuraavaksi Sikulina, olkaa hyvä. Kiitos, Madam Chairman. Um, Kiitos, puheenjohtaja. Ryhmämme pitää hyvänä tätä lausuntoluonnosta. Ystävällinen tekstiä. Pidämme sitä oikein tasapainoisena ja siinä aivan oikein otetaan huomioon monta merkittävää seikkaa. Me pidämme tästä lausunnosta ja olemme myös tyytyväisiä näihin indikaattoreihin, jotka liittyvät rahoitukseen ja ilmastoon liittyviin hankkeisiin, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, energia-ala ja niin edelleen. Pidämme myös hyvänä sitä, että katsotaan niin kutsuttua kiellettyä teknologiaa. Pidämme hyvänä tällaista niin kutsutun mustan listan laatimista. Ehkä voitaisiin ottaa mukaan myös esimerkkejä sellaisista hankkeista – jotka ovat joko kiellettyjä tai niitä ei ole hyväksytty. Tässä ei pitäisi pelätä nimeämistä, koska usein tällaiset hankkeet toteutuvat uudestaan muissa maissa. Itse asiassa menisimme pidemmällekin ja ehdottaisimme tällaisen harmaan listan laatimista, koska monet näistä hankkeista ovat todella tällaisia rajatapauksia – kuten fossiilisten aineiden poittolaitoshankkeet, eivät ehkä ole mustalla listalla, mutta tällainen harmaa lista kuitenkin antaisi varoituksia tälle alalle. Me tietoisia siitä, että ympäristövaikutusten arviointia kyllä tehdään näiden hankkeiden osalta, mutta ehkä pitäisi enemmän pohtia näitä strategisia ympäristö- arviointeja. EIPn pitäisi olla tarkkana siinä, onko kansallisia määräyksiä heikennetty, jotta tietyt rajatapaukset voivat saada hyväksynnän. Tiedän esimerkin, jossa EIP sulki silmänsä, suunsa korvansa ja salli joidenkin asioiden tapahtua. Eli tavallaan muutettiin vähän sääntöjä, että tietty hanke saataisiin hyväksyttyä. Ja sitten vielä yksi aihe, joka kiinnostaisi erityisesti eteläisemmän Euroopan jäsenvaltioita Välimeren alueella, eli vesivarojen hallinnointi. Tällä alalla tarvitaan enemmän tutkimusta ja enemmän hankkeita. Tähän päätän puheenvuoroni. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitokset. Ja vielä se yksi puhuja. Merci, madame. Kiitokset puheenjohtaja. I would like to thank... Kiitokset. Minä haluaisin kiittää Kardinia ja toista esittelijää tämän kirjoittamisesta ja esittelemisestä. Tulin juuri tuota talousarviovalvontavaliokunnasta, josta, jossa puheenjohtaja esitteli tätä vuosikertomusta ja sain siellä esittää muutamia kysymyksiä hänelle. Täytyy sanoa, että minä yleisesti ottaen olen hyvin tyytyväinen tähän Euroopan ympäristöön ja tähän investointipankin toimintaan, koska 10-19 miljardin euroa on nyt nostettu tätä summaa tässä viimeisten vuosien aikana ympäristöhankkeisiin. Se on hyvä asia. Näyttäisi kuitenkin siltä, että tässä kiinnitetään erityisesti ilmastoasioihin, joten yksi tärkeä asia, jota minä kysyin puheenjohtajalta tuolla budjetin valvontavaliokunnassa, oli se, ettei tässä nyt näyt vaikkei hänellä ollutkaan aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin, niin minä kysyin häneltä sitä, että jos unionin eh, investointipankki haluaa myös varojen tehokkuuteen, luonnonvarojen tehokkuuteen puuttua ja myös tuoda parempaa taloudellista kannattavuutta ja myös kehittää luonnon monimuotoisuutta, kun luonnon monimuotoisuus kuitenkin on yksi suurimmista ongelmista ympäristön kannalta, niin mielestäni sitä ei juurikaan ole tuossa vuosikertomuksesta millään tavalla mukana. Ja minä myös arvostelin häntä siitä, vaikka kyse onkin pienestä osasta investointipankin toiminnassa, mutta silti minun mielestäni meidän täytyisi enemmän rahaa saada myös näihin energiantuotantolaitoksiin ja meidän täytyy miettiä tarkemmin e, investointipankin e, huomion kiinnittämistä entistä enemmän tähän energiantuotantoon kestävällä tavalla. Merci beaucoup. Kiitokset e, tästä. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei. No sitten Karano, olkaa hyvä. Euroopan investointipankista. Olkaa hyvä. Thank you very much. First of all, thank you to the... Paljon kiitoksia. Ensikin valmistelija Rivelinille kiitokset tästä lausunnosta. Kiitos myös kysymyksistä. Me pidämme tervetulleena kaikkia suosituksia ja ehdotuksia, joita on tässä lausunnossa esitetty. Erityisesti, kuten on huomioitu, me pyrimme todella muuttamaan pankkia niin, että se on todella ympäristöystävällinen. Ja tiedot vahvistavat tämän. Mitä mustaan listaan tai harmaaseen listaan tulee, niin nyt jo EIPn käytäntö on sellainen, että täysin noudatetaan Euroopan unionin politiikan standardeja ja direktiivejä, erityisesti EU:ssa mutta suurilta osin noudatetaan samoja, kun se on mahdollista myös EUn ulkopuolella, jotta voitaisiin suojella biodiversiteettiä ja noudattaa sääntöjä, jotka biodiversiteettiä koskevat, kuten Natura 2000. Sama koskee patohankkeita. Täysin noudatamme maailman patokomission suosituksia ja sama koskee kaivannaisteollisuutta me olemme vähitellen vähentäneet rahoitettuja määriä, vaikka kotona sopimuksen mukaan kumppanuussopimuksen puitteissa, mitä pyydetään mahdollisesti rahoittamaan näitä hankkeita. Me olemme tässä tarkkana, että voimme ottaa huomioon ympäristö- ja sosiaaliset vaikutusarvioinnit ja myöskin seikat, jotka liittyvät verotuloihin ja sitoumukseen – jonka mukaan huolehditaan siitä, että maat kunnolla raportoivat siitä, miten varat jäävät kyseiseen maahan. Uusiutuvien energialähteiden osalta sektori on lisännyt osuuttaan meidän rahoitustamme ja nyt 75 prosentin energiarahoitusta kaiken kaikkiaan. Kuten mainittiin, rahoituksemme fossiilisten polttoaineiden hankkeisiin on vähentynyt 10 prosenttiin energiahankkeista. Ja näin käy ainoastaan niissä tapauksissa, jolloin se on oikeutettua EUn tai jäsenvaltioiden politiikan mukaan. Jos siis edellään ollaan laajalti riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Kun rahoitamme tällaisia hankkeita, esimerkiksi voimalaitoksia, joissa käytetään fossiilisia polttoaineita. Meillä on tiukat kriteerit, kuten meidän ympäristö- ja sosiaalisten asioiden teksteissä sanotaan. Käytetään parasta teknologiaa, huolehditaan siitä, että ne ovat valmiita hiilen ja varastointiin nämä laitokset ja lisäksi kaiken kaikkiaan vähennetään hiilidioksidipäästöjä eikä niitä lisätä. Ja lopulta, ottaen huomioon käyttämämme standardit, haluaisin painottaa sitä, että fossiilisten polttoaineiden hankkeiden osalta on 20 tointa 20 projekteja siis, joita on esitetty pankille, jotka eivät ole saaneet rahoitusta, koska ei noudatettu tätä politiikkaa. Me suhtaudumme avoimesti politiikan parannusehdotuksiin, jotta voimme parantaa työtämme edelleen laajan kuulemisen jälkeen vuonna 2009 uudistimme toimintamme merkittävästi ja mielellämme kuulemme lisää ehdotuksia siitä, miten toimintamme voidaan parantaa. Me olemme EU-pankki ja olemme täysin sitoutuneita – täytäntöön panemaan eu politiikkaa ja noudatamme mielellämme parlamentin ja neuvoston ehdotuksia. Kiitos. Merci. Kiitokset. Esittelijä mahdollisesti haluaa vielä sanoa sanasen. Ilmeisesti ei. Selvä. Joten tarkastusten jättöaika on 22. joulukuuta. Tästä 24. tammikuuta äänestetään. Ja asia menee sitten sitten hetkinen talousarvion valvontavaliokuntaan 29. helmikuuta. No niin, sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kohta seitsemän, vastuuvapaus yleisestä talousarviosta. Jutta Haug on meidän esittelijämme. Haug, olkaapa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tässä tämä soft power jälleen, mutta tiukat faktat meillä on tässäkin taustalla. Minä olen esittänyt ehdotukseni vastuuvapaudeksi melko varhaisessa vaiheessa, jotta kaikki ehdot täytettäisiin, jotta saataisiin käännökset riittävän ajoissa. Tiedän, että kritiikkiä on jo osoitettu tarkistusten jättämisen määräaikaa kohtaan. Huomenna kello 18 tämä määräaika on. Me emme voi tätä kuitenkaan muuttaa, koska asiaan kuuluu myös se, että meidän on äänestettävä ehdotuksestamme ajoissa, jotta talousarvion valvontavaliokunta, joka on vastuuvaliokunta vastuuvapauden osalta, ehti saada meidän lausuntomme. Siellä vastuuvaliokunnassa puheenjohtajan kirjeen kautta ja virastojen esittelijä myös on selkeästi vielä sanonut, että siellä meidän lausuntomme tarvitaan ennen helmikuun 22. päivää. Jos katsotte tässä kalenteria, otatte huomioon joulutauon, niin meillä ei ole muita mahdollisuuksia kuin asettaa huomisiltapäivään kello 18 tarkistusten määräaika. Minä en halua nyt sinänsä tässä valittaa, mutta jos katson tässä ympärilleni, niin en voi oikein kuvitella, että – kovinkaan monia kollegoita nyt kiinnostaa tarkistusten jättäminen, koska kun katsotaan, miten harva mahdolliseen keskusteluun täällä voi osallistua, niin luultavasti tarkistuksia ei nyt niin valtavasti tule. Ja jos nyt ihan periaatteessa katsotaan budjettiamme ja kaiken kaikkiaan sitä, vas- sitä budjettia, josta olemme vastuussa bud- anteeksi, ympäristövaliokuntana, siis ajatellen ympäristöä, kansanterveyttä ja elintarviketurvallisuutta, niin 0,76 prosenttia Euroopan budjetista on tässä vastuu alueenamme, ei siis edes kokonainen prosentti edes. Minäkin tiedän, että kunnollinen ympäristöpolitiikka liittyy myös budjettiin, mutta vielä enemmän kunnolliseen lainsäädäntöön. Sitä varmasti työtä me teemme tällä kunnolla. Ja sanoisin kollegoille, joita ei täällä niin montaa nyt ole, mutta ehkä voitte välittää tämän viesti muille kollegoille. Todella kannustaisin nyt puuttumaan siihen Euroopan unionin politiikkaan, jota voidaan käyttää myös ympäristöpolitiikan täytäntöönpanoon. Yksi esimerkki tuli tässä mieleen, kun komission jäsen Naki oli äsken täällä puhumassa kalastuspolitiikasta. Jos me ympäristövaliokuntana emme ota kantaa tähän alaan, yhtä innokkaasti kuin maatalouspolitiikan uudistamisen, niin suuri osa siitä työstä, jota voisimme tehdä ympäristöpolitiikkaana, jää tekemättä. Toivoisin, että osallistutte tähän ja jos nyt todetaan, että tämä on tärkeä aihe, otetaan kanta ensi vuonna, niin se sitten jää elämään vuoteen 2020 rahoituspuitteissa. Suuren valiokunnassa Tiedän, että tämä ei nyt kaikki liity sinänsä vastuuvapauteen, mutta palauttaisin mieliin, että suuren jo trendit, suuntaviivat esitettiin. Miten me ajattelemme, että yksittäisiä politiikan saroja voitaisiin uudistaa niin, että todella enemmän noudatettaisiin kestävyyttä että ympäristön suojelua vähennettäisiin hiilidioksidipäästöjä. Keskityttäisiin enemmän näihin seikkoihin ja näin kaiken kaikkiaan oltaisiin mukana auttamassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Tässä yhteydessä minun on vain sanottava, että pyydän, et, vielä kerran pyydän, että huomioitte tämän alan. Ja kaikki muu on oikeastaan tässä luettavissa periaatteessa jos ajatellaan, mitä vuonna 2010 ympäristö- ja ilmastopääosastot, joita on nyt kaksi siis, kaksi eri pääosastoa, ja saanko pääosasto ovat esittäneet, voimme periaatteessa olla tyytyväisiä. Siellä on ponnisteltu, jotta kaikki toteutettaisiin mahdollisimman hyvin ja korrektisti. Ja jos katsotte tätä tekstiä, niin ainoa puhdas ympäristöohjelma, LIFE-ohjelma, on todella toteutunut erittäin hyvin. Vähän eri tavalla kuin mitä alun perin suunniteltiin. Tiedätte, että oli olemassa tällaiset ohjeelliset summat jäsenvaltioita varten. Ja, mutta jos ei ollut niin hyviä ehdotuksia jäsenvaltiosta, niin sitten – nämä varat saatettiin antaa muille jäsenvaltioille. Tässä pitäisi ehkä nyt joidenkin, ehkä komission ja jäsenvaltioiden hallintojen vähän katsoa, mitä parantamisen mahdollisuuksia olisi. Hyvin vaihtelevin tavoin tarjolle asetetut varat on tullut käytettyä. Jos puhutaan nyt siitä, että käytettävissä – tai ne varat, joita budjettiin on varattu ja mitä on sitten todella käytetty. Jos nämä summat eivät täsmää, niin tiedämme, että siihen voi olla erilaisia syitä. Eläintautien osalta esimerkiksi syynä on luojan kiitos se, että liikaa tällaisia tauteja ei ollut, eli niin paljon vastatoimia ei tarvittu, ei rokotusohjelmia, eikä tarvinnut ostaa rokotuksia. Toisaalta syynä on ollut myös se, että jäsenvaltioiden mahdollisesti tarvitsemat summat asetetaan aina hyvin korkealle tasolle varmuuden vuoksi. Nyt pitäisi kuvitella, että jos Sanko pääosasto esimerkiksi näin esittää tällaista budjettipääosastolle, niin budjettiosastolla sitä sitten – lasketaan, koska silloin sanotaan, että no siellä kuitenkin arvioidaan yläkantiin. Jos kuitenkin jää paljon varoja käyttämättä, niin pitäisi ehkä pyrkiä suurempaan täsmällisyyteen. Ei oikeastaan nyt enempää, muuten minä ainakin sanoisin, että voidaan suositella näille pääosastoille vastuuvapaiden myöntämistä. Ja jos sitten katsotaan näitä virastoja, joista olemme vastuussa, ympäristö, keskus Kööpenhaminassa, kemikaalivirasto Helsingissä, lääkevirasto Lontoossa, tautien ehkäisy- ja valvontakeskus Tukholmassa ja elintarviketurvallisuusviranomainen Parmassa. Ensimmäisen neljän osalta – Mielestäni ei ole enää tarvetta palata keskusteluun. Minä voin aivan varauksetta suositella vastuuvapauden myöntämistä. Me näemme, että ympäristökeskus todella on tehnyt kunnollista työtä, aivan niin kuin ehdotimme. Voimme vain sanoa, että ympäristökeskus voisi ehkä vähän vielä ponnistella viestinnän osalta, mutta vuonna 2011 hän näin on jo tehty ilman, että vuonna 2010 sanoimme tätä, joten uskoisin, että tämä toteutuu nyt paremmin niin, että viestintä ja ymmärrys siitä, mitä ympäristökeskus tekee, on varmasti nyt tämä tilanne paranemaan päin. Sama kemik- kemikaaliviraston osalta. Ei vuonna 2010 kolme miljoonaa euroa. Silloin vähän ylikin piti vielä sitten tänä vuonna ei mitään, joten kemikaalivirasto on rahoittunut täysin maksujen kautta, mutta meidän on myös todettava, että sen jälkeen kun työ lähti kunnolla liikkeelle kemikaalivirastossa, on lähdetty moneen tällaiseen viestintätyöhön, seminaareja, julkaisuja, jotka ovat näin antaneet suuren yleisön paremmin ymmärtää, mitä tämä virasto ylipäätään tekee, ja samalla ne, jotka joutuvat tuotteitaan sinne helmattamaan, ovat myös saaneet mahdollisuuden hoitaa näitä tehtäviä paremmin näiden seminaarien kautta, joten tässäkään ei mitään ongelmaa. Emasta se oli aikaisemmin vähän huolenaiheena. Tilintarkastustuomioistuin ei ole vieläkään ihan tyytyväinen noin itse asioihin, mutta tätä ei niin nopeasti voida toteuttaa kuitenkaan tai parantaa. Näemme kuitenkin, että maksu menettelyt IT-sopimusten yhteydessä on kyllä paranemaan päin. Ja toivoisin, että seuraava tutkimus, jonka budjettivaliokunta on antanut tehtävänä, antaa vähän viitteitä siitä, miten tätä voidaan parantaa. Meillä aina on sellainen tilanne, että Euroopan lääkevirastolle pitää aina antaa varoja, mutta sitten lääkivirasto joutuu maksamaan ihan merkittäviä summeja kansallisille viranomaisille. Siis joskus käy niin, että 50 prosenttisesti kansalliset viranomaiset, keskukset rahoitetaan Euroopan lääkeviraston kautta. Eli budjettimenettelyn ja vastuuvapausmenettelyn kautta emme nyt sinänsä voi puuttua tähän asiaan, mutta se on pidettävä mielessä ja selkeästi todettava, mistä on kyse, kun puhutaan siitä, mitä maksetaan palveluista kansallisille virastoille. Sitten neljänneksi Tukholman virasto. Tässä minulla on vain yksi asia, josta haluaisin, ei nyt valittakaan, mutta Yksi budjetti periaate, nimittäin vuotuisuuden periaate. Me haluamme tietenkin, että virasto mahdollisimman hyvin vuoden aluksi pystyy arvioimaan, mitä varoja tarvitaan, jotta yhden varanhoitovuoden aikana voidaan tehtävät käyttää. Vuonna 2010kin oli liikaa ylijäämää Yleensä ollaan tyytyväisiä, jos velka ei synny tai ei tarvita lisäystä, mutta jos ajatellaan budjetin vuotuisuusperiaatetta, niin tämä on ongelma. Tämä liittyy kaiken kaikkiaan EUn budjetteihin, mutta tämä tilanne on jo parantunut ja vuonna 2010 kyseli niin paljosta, jälleen koska tautien ehkäisy- ja valvontakeskus lykkäsi muuttamista uuteen rakennukseen, kun siinä oli vielä selvitettävää. Muuten tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen osaltakin voidaan sanoa, vaikka rekrytointipolitiikkaa voitaisiin vähän parantaa, niin ei siinä muuten mitään valittamista voitaisiin ehkä sanoa, että tämä on niin kuin normaalisti EU-ssa. Pohjoisessa kaikki toimii loistavasti ja sitten kun heti kun siirrytään vähän etelään päin, niin siellä on sirkusta luvassa. No, Parma ja elintarviketurvallisuusviranomainen. Tässä on jälleen vähän enemmän kiistaa. Riippumattomat päätöksenteolet elintarviketurvallisuusviranomaisen toimesta. Kritiikki on esitetty yhä uudestaan riippumattomuuden suuntaan ja tällä on merkitystä myös tästä vastuuvapausmenettelyssä varannut on vuodelle 2010. Nyt on erotteltava tieteellisten komiteoiden riippumattomuus se, miten tieteelliset komiteat tekevät työtään, päätöksiä, mitkä sisältö siellä on. Ja sitten on ajateltava niitä työntekijöitä, jotka jättävät elintarviketurvallisuusviranomaisen ja siirtyvät heti johonkin yritykseen, lääketeollisuuden pariin tai muualle siis jotenkin alaan, joka liittyy myös tämän viranomaisen päätöksiin. Euroopan unionissa on henkilöstösäännöt, jossa tällaiset asiat oikeastaan on selvitetty. Se, mitä viranomaisilta nyt vaaditaan, on se, että henkilöstösääntö sääntöjä toteutetaan näiden virastojen erityisasemaan sopivalla tavalla. Ja niin, että mahdollisimman hyvin myös pidetään näistä säännöistä käytännössä kiinni. Ja tässä juuri nyt meillä on tapaus, jossa tietty turvallisuusviranomaisen työn tekijä on siirtynyt toisen palvelukseen, yrityksen joka tuottaa ja käyttää GMOita. Ja tämä tällainen cooling off aika, eli se aika, joka kuluu sen välillä, että jättää ja siirtyy yritysmaailmaan, ei ole pidetty kiinni tuosta varoajasta ikään kuin. Ja Sikentan työssähän tekee samantyyppistä työtä kuin elin tarviketurvallisuusviranomaisen palveluksessa. Tästä on nyt siis kiistaa. Ja nyt on sanottava, että nyt on joulukuun 19. päivä, 8. joulukuuta tämä koko asia tuli esiin. Ja nyt kirjeitä on lähetetty edestakaisin, enkä pysty tänään lopullista kantaa ottamaan tähän. Eli ainoa, mitä voin nyt tehdä, on se, että kun välitämme meidän ehdotuksemme valvontavaliokuntaan, niin minä esitän sitten tarkistuksen ja viittaan sen, että nyt yhtäkkiä 15. joulukuuta hyvin nopeasti on päätetty, että EFSA nyt viimeinkin muuttaa on muuttanut henkilöstösääntöjä, sopeuttanut niitä omaan toimintaansa. Käsittääkseni 8. joulukuuta tämä lähti viik- liikkeelle ja 15. joulukuuta. Sitten hallintoneuvosto oli tämän päättänyt. Ehkä tämä koko prosessi oli hiukan pitempi, mutta joka tapauksessa sanoisin, että kyllä tämä on vähän liian pitkä aika, jos menee lähes kaksi vuotta – siihen, että tällainen tapaus on tullut esiin ja sitten muutetaan henkilöstösääntöjä. Eli tässä emme nyt oikein muuta voi kuin ehdottaa, että tuo tarkistus sinne liitetään. Ja kuten niin usein pyrimme kutsumaan Katrina Lenin ja kysymään vielä häneltä yksityiskohtaisempia tietoja tästä tapauksesta. muita ajatuksia minulla ei ainakaan tule tässä näin mieleen. See, madam. Kiitokset teille tästä Haug hyvästä työstä. Nyt tässä pyrin e- varjoesittelijän Aldesta Paina Tofin saamaan tähän puhumaan ja sen jälkeen kohta puoliin Eli Panajotos, onnittelut työstänne. Haluaisin korostaa erityisesti seuraavia kohtia. Haluaisin kysyä sitä, että kun tässä koko bussa saadaan aikataulu selväksi, niin meidän täytyy miettiä, miten, milloin käymme neuvotteluja tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Ja meillä täytyy olla riittävästi aikaa arvioida tilannetta ja erityisesti kyse on 2012 helmikuun alusta ja sitten myös tuo raportti komission sisäisestä tilintarkastuksesta ja toiseksi sitten eurooppalainen lääkeviraston ja EFSAn sisäisistä intressiristiriidoista. Ja minä haluaisin erityisesti näiden kahden viraston käsittelyn siirtää eteenpäin siihen asti, kun tämä, näiden raportit saadaan lopulta hyväksyä. Painatis on pyytänyt tähän tarkistuksia tilintarkastukseen tästä virastojen paremmasta rahoitushallinnasta. Ja minä haluan jättää tarkistuksen siihen, että jätettäisiin vastuuvapaus sekä lääkevirastolle että EFSAlle niin kauan, kunnes nämä raportit saadaan valmiiksi. Ja sitten EMEAsta tietänette, että tämä virasto on ollut parlamentin tarkan silmän alla, koska me olemme siirtäneet eteenpäin tätä päätöstä vastuuvapaudesta myös koko, puun, puu, koko pyyssä. Ja tässä tarvitaan tiettyjä selvityksiä asiantuntijoiden ristiriidoista lääke, lääkkeiden arvioinnissa ja myös me on epäselvyyksiä vielä edeltävän johtajan kanssa. Ja sitten tuo 2009 vastuuvapaus saatiin parlamentista lopulta tietyn viivytyksen jälkeen, sen jälkeen kun saimme vastaukset työjärjestyksen toteuttamiseen ja siihen, että virasto myös sisäisen tilintarkastuksen suosituksia ryhtyy noudattamaan ja toimii avoimesti mahdollisten asiantuntijoiden intressiristiriidoissa. Ja tähän on saatu hyvät vastaukset. Meidän täytyy täytyy tosin vielä palata tähän vanhaan keskusteluun, jota on jo käytykin. Michel varmasti muistaa tämän keskustelun, erityisesti näiden tämän viimeisen vastuuvapauksen äänestyksen yhteydessä. Parlamentti halusi asiantuntijoiden talousetujen selvityksen käydä läpi, vaikkakin se kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Tässä haluttiin myös käydä erinäiset intressiristiriidat tarkoin läpi ja myös ilmoittamattomat intressit haluttiin käydä tarkasti läpi. Ja me olemme huomanneet seuraavat asiat. Ensiksikin otetaan ranskalaisia asiantuntijoita ja he ovat korkea-arvoisia virka- virkailijoita Ranskan valtionhallinnossa ja tekevät työtä EMEAN ja Ranskan viraston kanssa. Ja tässä on havaittu tiettyjä eroja rajoja heidän ilmoituksissaan ja selvityksissään EMEAn suuntaan. Ja toiseksi, hyvin useassa tapauksessa ei ole tehty minkäänlaisia ilmoituksia eikä selvityksiä EMEAn suuntaan, vaikka nämä linkit Ranskassa onkin ilmoitettu. Ja sitten olen ottanut johtoryhmästä tietyn määrän henkilöitä, jotka eivät ole kertoneet linkeistään lääketeollisuuteen, suorista selkeistä linkeistään lääketeollisuuteen terveyteen, vaikka EMEAn täytyy ottaa huomioon kaikki linkit lääketeollisuuteen aina viiden vuoden aja, edeltävältä ajalta. Ja sitten näistä geenimuunneltuista asioista ja muista sellaisista. On niistä havaittu ongelmia ja myös johtory, johtaja on käyttänyt väärin eh, ennen lähtöään tästä EMEAsta lääketieteen tietyiltä konsultoinnilta optimoidakseen niiden saaman edun. Ja on hyvin merkittävää nyt sekä EMEAn että komission ottaa oppia tästä ja pyrkiä tulevaisuudessa takaamaan se, että artikla 16 virkamiesten työjärjestyksestä noudatettaisiin. Säännöt ovat olemassa, nyt on kyse ainoastaan niiden täytäntöönpanosta ja sen takia olen panajatoksien kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy siirtää vastuuvapautta EMEA koskevasta tilintarkastuksesta ja sitten vielä EFSAsta olen hyvinkin eh, perillä siitä, että, eh, että, ihmis, tämä oikeusasiamies on puuttunut tähän asiaan ja puhunut kahdesta vuodesta ja, ja, ja, ja tästä Zyzin Trenkensin tapauksesta, joka on tieteellinen johtaja ollut EFSissä, EFSassa ja hän on vuonna 2008 tullut EFSaan. Ja tässä on tehty seuraavat suositukset. Täytyisi vahvistaa henkilöstön sääntöjä tulevaisuudessa ja toiseksi täytyisi tunnustaa se, että EFSA on epäonnistunut menettelytapasääntöjen noudattamisessa eikä ole arvioinut näitä intressiristiriitoja riittävästi. Ja kolmanneksi EFSAn täytyisi saavuttaa vähemmäis vähimmäistaso näiden uusien työpaikkojen avaamisessa ja pyrkiä arvioimaan uusia kandidaatteja niiden pohjalta. Me tarvitsemme selkeät vastaukset näihin. Toiseksi yleisesti ottaen huomauttaisin, että vuonna kaksi, vuodesta 2010 nämä intressiristiriidat monilla eri aloilla sekä geenimuunnelluissa asioissa sekä aspartaamissa ja on tapahtunut huomattavia väärin, väärin menettelyjä takia tässä on täysin nyt koko viraston uskottavuus ja ammatillinen luotettavuus ajautunut kyseenalaiseksi, vaikka me haluamme täysin pystyä luottamaan tuohon virastoon. Sitten jos ajattelemme esimerkiksi tätä kasvinsuojelumyrkyjen vastaista järjestelmää, sitä se, ja myrkyn välttämisen järjestelmää. Tässä havaittiin, että kahdeksan jäsentä tästä myrkyryhmästä itse asiassa oli suorassa yhteydessä tähän teollisuuden alaan. Ja sama koskee myös ähm, tätä geenimuunneltuja asioita ja geenimuunneltujen puheenjohtaja aina EFSAn puhe, synnyttämisestä asti ja vuodesta 2003 on tehnyt suoria mm, selvityksiä teollisuuden kanssa. Hän on kuitenkin nyt suunnitellut tällaiset geenimuunneltuja tuotteita koskevat suuret suuntaviivat. 2010 Monsanton edustaja, ryhmän edustaja on myös osallistunut tähän suuntaviivojen valmistamiseen omista intresseistään, eikä tätä voida hyväksyä. Täytyy miettiä sitä, voiko EFSA näiden asiantuntijoidensa kautta tehdä järkevää työtä, ja siellähän on hyvin monta edustajaa, jotka tulevat suoraan teollisuuden puolelta, kemian teollisuuden puolelta, elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden puolelta. Tästä jo vuosia on pyritty ottamaan esille tätä kysymystä ja pyritty ratkaisemaan tämä kysymys myös maailman terveysjärjestössä on vastaavia ongelmia ollut, mutta sieltä ne on pyritty raivaamaan pois. Eli tarvitaan EFSAlta selvät ratkaisumahdollisuudet ja selvä aikataulu näiden ongelmien ratkaisemiseksi, koska tämä intressiristiriita-asia on vielä ratkaisematta ja näiden kaikkien ratkaisumahdollisuuksien täytyy nyt saada selvät sävelet siitä, mitä nämä konfliktiristiriidat tarkoittavat, ja artiklan 16 tulee tulla selvästi noudatetuksi tuosta virkamiesten tuojärjestyksestä, ja lisäksi täytyy tarkistaa nämä tiedot, jotka mm, teollisuuden kanssa, jotka nämä asiantuntijat ovat välittäneet, että voidaan olla varmoja siitä, että heidän välittämänsä tiedot ovat oikeita. Toivon, että saamme vastaukset kaikkiin näihin kysymyksiin, ja siihen asti, kunnes vastaukset saavat, pidämme tämän, pidätämme tämän vastuuvapauden. Anteeksi, kun puhuin tästä näin pitkään, mutta mielestäni tämä on niin tärkeä kysymys, että varmasti oli syytä tämän asiaan pureutua pidemminkin. Ja nyt kollegalleni puheenvuoro. And also thank you for your... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset tästä omasta puheenvuorostanne. Haluaisin tukea Jutta Haukkia, kun hän totesi, että liian vähän kollegoita oikeastaan paikan päällä, kun on kyseessä vastuuvapausasiat. Muistamme se, että aika Capone joutui vankilaan sen takia, koska he katsoivat hänen tilinpitoa ja huomasivat, että tilinpito ei ollut oikein. Niin on ainoa tapa saada hänet vankilaan tilinpito rikoksesta. Ja tämä asia täällä valiokunnassa on myöskin meille tärkeää, kun ajatellaan ympäristöasioita. Minulla on kysymys tähän liittyen. Olen täysin samaa mieltä Rova Haukin esityksen kanssa enkä näe mitään syytä muuttaa sitä, mutta kysymykseni liittyykin näihin muihin EU-politiikan kenttoihin. Ollaanko se rajoittu pelkästään nyt ympäristöasioihin, vai onko ympäristövaliokuntana myöskin keskustella myöskin vaikka yhteistä kasvuspolitiikkaa tai yhteistä maatalouspolitiikkaa? Kysyn tästä, koska budjetin valvontavaliokunnan jäsenenä minulla on tietenkin oikeus saada paljon tilintarkastustuomioistuimen raportteja. Ne ovat hyvin kriittisiä, erityisesti juuri ympäristöasioista ja muista ohjelmista. Akri ja ympäristöohjelmat, joita tällä hetkellä on, niin vain pieni prosenttimäärä ympäristötavoitteista saavutetaan näiden ohjelmien avulla, joka on erityisesti myönnetty ympäristötarkoitusperiä. Eli meidän pitäisi olla valikuntana vähän kriittisiä tämän suhteen. Ja sitten toinen asia, tilintarkastustuomioistuin teki viime viikolla yhteistä kalastuspolitiikasta raportin, ja kalastuspolitiikan yksi tavoitteena on pyrkiä poistamaan tätä liikakapasiteettia. Ja he tulevat päätökseen, että liikakapasiteetti kalastusalusten suhteen, sitä ei ole edes määritelty omissa ohjelmissakaan. Joten kysymykseni tähän liittyen, Jos voidaan ympäristövaliokunnan puolelta perustella asiaa, niin voitaisiin keskittyä myöskin muihin unionin ohjelmiin. Ja tiedän, että huomenna on myöskin tässä takaraja tehdä muutosehdotuksia näihin asioihin, joten kysymys on myös kiire. Kiitoksia. Merci, Madame Rivesi. Kiitokset ja sitten Rivelli, olkaa hyvä. Merci. Kiitokset. Madame la présidente, je suis... Kiitokset, niin kiitos puheenjohtaja. Niin, olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne EFSAsta ja lääkevirastosta ja olen kiitollinen Haugille tästä talousarviotyöstä. Olen oikeastaan samaa mieltä, mutta lisäisin seuraavat asiat vielä. Minä olen sitä mieltä, että on aika hämmästyttävää, että on nämä virastot olemassa, erityisesti EMEA. Tiedän, että kaikki eivät ole ihan samaa mieltä tästä asiasta, mutta niitä kuitenkin tuetaan veroin ja sieltä myönnetään markkinoille pääsy, lupia ja niin poispäin. Eli aika usein virastoissa, jos on liikaa liikaa suhteita teollisuuteen, niin ajaudutaan ongelmiin ja näin ajaudutaan suoriin intressiristiriitoihin, varsinkin jos teollisuus myös osittain rahoittaa näitä virastoja. Minä olen suorastaan hämmästynyt siitä, että tässä nyt on tämä tilintarkastuskertomus muun muassa, joka on tehty EMEAsta. Sen on tehnyt komission virkamieskunta ja kaksi vuotta piti odottaa että me saimme tämän tekstin ja myös piti vielä oikeusasiamieheltä kysyä tätä asiakirjaa, vaikka tämä on julkinen asiakirja, eli tämä nyt on aivan selvä väärin toiminnan muoto. Eli miten me emme oikeastaan pääse käsiksi näihin asiakirjoihin, sitä en käsitä. Ja kyse on myös vuodesta 2009 huhtikuun tekstistä ja 2010 on saatu myös tällainen teksti, mutta miksi me emme saa sitäkään käsiimme? Eli minä haluan todella nyt miettiä sitä, miten me voimme saada tietää intressiristiriidoista, näiden virastojen hallinnoimisesta, kun me emme saa näitä papereita, tärkeitä papereita edes käsiimme. Ja nyt tietysti erityisesti muun muassa Lönngren äh, on saanut arvostelua osakseen, kun saatiin tietää, että hän kuuluu tällaiseen konsulttitoimistoon. Sitä pietikin tietysti arvostella, mutta äh, jo marraskuusta hän on luonut oman äh, oman paikkansa ennen kuin hän lähti koko virastosta. Eli tässä on selvä e, eturistiriita myös olemassa. Ja näin myös lääketeollisuus voi hyötyä tietysti tästä järjestelmästä, koska ne voivat saada niitä tuloksia, joita toivovat näiltä virastoilta. Ja näin lääketieteen virasto, näin lääketeollisuuden laboratoriot ovat hyvin innostuneita. Puheenjohtaja viittasitte artiklaan 16. Sitä täytyy noudattaa. Eikö olisi selvästi viesti, hyvinkin vahva symbolinen viesti ilmoittaa, ettei saa mitään konsultointivirastoja ryhtyä luomaan työn, työnsä aikana eikä pitää yhteyttä näihin lääketeollisuuden virastoihin tai mm, yrityksiin. Minä huomauttaisin siitä, että kahdeksan lääkettä on hyväksytty Euroopan tasolle. Asiantuntijat ovat tämän hyväksyneet, vaikka heillä oli selvät eturistiriidat. Eli tässä asiantuntijoiden laboratorioilla on valitettavasti myös osakkeita niissä laboratorioissa, joiden lääkkeitä ne ovat hyväksy, he ovat hyväksymässä. Eli onko tässä nyt uudelleen arvioitu sitten esimerkiksi niitä kahdeksaa lääkettä, joista on jo havaittu, että asiantuntijat omistivat osakkeita noissa laboratorioissa. Me kuluttajina tietysti ajaudumme tässä aivan huonoon tilaan. Me emme tiedä, minkälaisia epäsuoria vaikutuksia näillä lääkkeillä sitten voi olla, mitkä takeet meillä kyllä on niiden turvallisuudesta. Eli tämä nyt EMEAsta ja EFSAsta olen täsmälleen samaa mieltä siitä, mitä puheenjohtaja on ehtinyt jo sanoa, joten siitä ei sen enempää. Mielestäni meidän roolimme, rooliamme täytyy vahvistaa nimenomaan tämän vastuuvapauden pitkittämisen ja viivyttämisen kautta, koska muuten virastoista tulee täysin puolijumalia ja niitä ei voi millään tavalla niiden toimintaa valvoa. Nyt meidän täytyy muistaa se, että eurooppalaisen, eurooppalaisen tason markkinoille saanti lupa näiden järjestelmien kautta on paljon helpompi kuin kansallisen luvan saaminen ja sehän ei tietenkään ole myöskään järjestelmä järkevää. Siinä on tietynlainen tieteellinen ristiriita myös. Minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy viedä vahvasti eteenpäin tätä puheenjohtajan äsken esittämää ideaa. Ja toivon, että esittelijä todellakin nyt puuttuu tähän ja haluaa toteuttaa tätä samaa viestiä, että virastojen täytyy noudattaa samoja sääntöjä. Kiitokset. Kiitokset. Ja nyt Sofia Mazek, olkaa hyvä. Gospa predsedujoča, Kiitos paljon puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin kiittää valmistelijaa perinpohjaisesta alustuksesta. Kuitenkin haluaisin kysyä vielä lisätietoja. Mitenköhän virastot ovat reagoineet talouskriisiin? Eli miten paljon virastot ovat sopeuttaneet toimintaansa talouskriisiin tietyillä aloilla. Koska terveyshän totta kai on riippuvaista myös ulkoisista tekijöistä, ravinnosta esimerkiksi, mutta myöskin siitä, minkälaisissa oloissa muuten elää. Eli työttömillä voi olla enemmän terveysongelmia. Eli jokaisen viraston osalta olisi mielenkiintoista myös kuulla, mitä on tehty tässä mielessä. Eli miten on vaikutettu kansalaisten tietoisuuteen. Tiedämme, että sairaskassat ovat tyhjenemässä yksittäisissä jäsenvaltioissa. Miten tämä ongelma voidaan nyt ratkaista? Totta kai niin, että tämä ongelma – tiedostetaan ei on toimielinten tasolla. Myös niin, että luodaan enemmän tietoisuutta, jotta ymmärretään, miten terveät, terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä. Kiitos. Kiitokset. Komissio varmaan myös voi puhua tästä, mutta äh, Rova Auken, olkaa hyvä. Uh, Vain lyhyesti. No tuota mitä sinäkin totesit täällä, koska tässä on näin monia ongelmia ja virastojen suhteen. Erityisesti minäkin osin painottaa näitä olosuhteita emaksen, emän suhteen. Sitä on vaadittu tekemään emän avoimuutta. Ja tämä on vähän tässä riidassa heidän kanssaan. Ja tiedän, että me käymme sotaa heidän kanssaan, jonka voitimme tavallaan Kokran instituutin kanssa viime kesänä. Mutta kuitenkin täällä on UKssa sellaisia suljettuja järjestelmiä, ihmisten eivät saa tietoja kliinisten kokeiden tuloksista, vaikka ne ovat negatiivisiakin, siis ja voivat olla vaarallisia. Ne ovat, no tämä on, tämä on turvallista, tämä on ihan rikollista minusta, joskus ainakin. Joten meidän pitää olla hyvin varovaisia sen suhteen, mitä me teemme tässä, näissä hyvin tärkeissä virastokysymyksissä – ja kansallisissa virastokysymyksissä ja eurooppalaisissa virastokysymyksissä, koska eurooppalaiset virastot ovat nyt myöntäneet, että heidän pitää olla avoimia. Mutta näin ei ole. Ja jos ovat näin kiinteässä yhteydessä toisiinsa, niin on ehdottomasti tarpeen, että me otamme tässä tiukan linjan. Me täällä puolustamme eurooppalaisia kansalaisia. Kiitoksia. Je suis bien d'accord avec olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Nyt Sankoon pääosastosta, olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minä haluan nyt muutaman sanan sanoa, vaikkei tästä sen enempää puhutakaan, mutta haluaisin huomauttaa, että minun komission jäseneni on hyvin paljon huomiota kiinnittänyt eturistiriitoihin. Me olemme tässä yhdeksän kuukautta sitten luoneet tällaisen työryhmän käsittelemään kaikkia virastoja, EMA, EMEA, EFSA ja niin poispäin. Ja niin siitä, että ne käyttävät kaikki samoja standardeja välttääksemme näitä eturistiriitoja. Ne tapaukset, joista te nyt puhutte, ovat tosiaan meidän tiedossamme. Ne huolestuttavat meitä, mutta ne ovat kuitenkin vanhoja tapauksia. Me olemme nyt ryhtyneet tällaiseen eturistiriitapolitiikkaan eh, näissä virastoissa hyvin korkealaatuiseen politiikkaan myöskin ja olemme yksityiskohtaisesti valmiita kertomaan teille tästä, kun puheenjohtaja niin haluatte. Minä parlamentille ja neuvostolle olemme esittämässä tiedonantoa siitä, mitä pääosastomme on tehnyt EMEAN ja EFSAn suhteen. Kiitokset. Kiitokset teille tästä pääjohtaja ja sitten esittelen. Haluatteko te vielä sanoa jotakin? Ja, ich hab... Niin, kyllä. Ensin minulla olisi pyyntö. Rolepage ja Jerry Bassi ja edustaja Auken myös olivat kanssanne samaa mieltä. Kun se on joka tapauksessa kirjallisena olemassa, voisiko se nyt kirjallisena saada? Sen pohjalta voidaan tehdä työtä. Hyvä. Kiitos. Se oli ensimmäinen asia. Ja toiseksi Täällä kysyttiin sitä, voimmeko ympäristövaliokuntana vastuuvapaudessa vastuuvapauden yhteydessä puhua muista aloista. Emme saa puhua, vaan näin pitää pyrkiä toimimaan muiden valikuntien kautta. Ja tätä tarkoitinkin, näin todella tarkoitin siis ympäristövaliokunta, kun puhutaan uudistuksista. Kohesiopolitiikkaa on tuo, tuo on maataloutta, tuo on kalastusta – kun näistä asioista keskustellaan, meidän pitää ympäristövaliokuntana antaa lausunto, mutta sitten tiedetään, että esittelijälle jätetään tämän lausunnon vastaanottaminen ja sitten ehkä tehdään vielä muutama tarkistus, mutta tärkeää olisi kyllä se, että suoraan puuttuisimme komission ehdotuksiin parlamentin jäseninä ja yhteistyössä myös kollegoiden kanssa yksittäisissä ryhmissä puhuttaisiin siitä, mihin suuntaan uudistuksen joka tapauksessa tulisi nyt mennä. Muuten, uskoakseni, emme tuloksiin pääse. Kaikki asiathan liittyvät joka tapauksessa toisiinsa, mutta toivon, että tähän suuntaan voimme kulkea. Tätä paljon Stori juuri sanoi on ihan totta. Me puhumme menneisyydestä, me puhumme nyt vuodesta 2010. Näin asiat hoidetaan, kun menettelyssä mennään, niin silloin todella puhutaan kuluneesta aikaisemmasta budjettivuodesta. Tämä on ihan selvä asia, näin tämä menee. Mutta minun ongelmani on sama kuin monien muiden ongelma. Ja samalla tämä on niiden, kuten Michelle Rivasin ongelma, kun ihmiset sanovat, että haluavat nähdä myös sisäisen tilintarkastuksen. Haluan, että kaikki asiakirjat ovat avoimia. Hyvät kollegat, sisäiset tilintarkastukset, niin kuin ne on nyt hoidettu, ihan sama, onko kyse virastoista tai osasta komissiota esimerkiksi. Sisäiset arvioinnit Sisäiset tilintarkastukset ovat olemassa sitä varten, että voidaan ottaa hallintoon kantaa ja antaa tukea, parannusmahdollisuuksia hallinnoille. Miten uskomme, tai minkälaisiksi sisäiset tilintarkastukset muuttuisivat, jos kaikki pitäisi nettisivuille laittaa? Niin sisäisenä tarkastuksena sanoisinko kollegoille, että tuo on hoidettu huonosti, tuo on mennyt väärin, tuo on hoidettu huonosti ja nämä asiat pitäisi tehdä näin tai noin. Siksi näitä kutsutaankin sisäiseksi tilintarkastuksiksi. Ja sitten vastuuvapausmenettelyn yhteydessä esittelijällä on mahdollisuus nähdä nämä sisäiset tarkistukset – jotta ne voidaan ottaa myös huomioon, mutta ei niitä ole esitetty julkisiksi asiakirjoiksi. Muuten nämä sisäiset tarkistukset pitäisi hoitaa eri tavalla. Minä olen tässä oikeusasia miehen kanssa samaa mieltä siitä, että jokainen toimittaja, jolle tulee nyt mieleen, että olisi kiva kirjoittaa jotain ikävää taas EU-sta, niin hän saisi katsoa kaikkia sisäisiä tilintarkastuksia. Ei, se ei käy päinsä. Me Euroopan parlamentin jäsenet voimme yksittäisissä tapauksissa niihin tutustua, mutta niitä ei löydy sieltä nettisivuilta. Tämä on nyt lähestymistapaan liittyvä kysymys. Minä olen vakuuttunut siitä, ettei siitä mitään lisäarvoa synny, jos nämä sisäiset tilintarkastukset, ei siis niitä tilintarkastuksia, jotka ovat tilintarkastustuomioistuimia, ovat julkisia asiakirjoja, hyvä niin, mutta sisäiset tarkastukset luodaan, jotta voidaan antaa apua ja tukea hallinnolle. Eikä niitä mielestäni voidaan julkaista, koska muuten niistä ne, ne menettävät kaiken merkityksensä. Ja, das ist die, ja, ich... Kommentti ilman mikrofonia. Ymmärrän kyllä, avoimuus on avoimuutta. Ihan hyvä, mutta onko sitten siellä jotain katsottavaa vielä? Avoimuushan tarkoittaisi sitä, että me teemme kaiken julkisesti. Silloin sisäinen tilintarkastusyksikkö 31 henkilöä näin. No, sitä osastoa ei enää tarvita. Mitä heidän sitten tulisi vielä tehdä? Myös parlamentin sisällähän on sisäinen tilintarkastaja, joka voisi sanoa, että katsokaahan nyt tässä, niin tätä asiaa voidaan näin hoitaa, parannetaan sitä noin. Tuohan on ihan järkevää ja oikein, mutta jos tämä kaikki pitää tehdä julkisesti, niin että jokainen voi näitä asioita penkoa, niin ei tässä avoimuus mitenkään edisty tosiaan nyt jo kyllä haluaisin, että siirtyisimme seuraavan asiaan. Mutta Michelle, niin, tämä on todella tärkeä keskustelu ja erityisesti se, mihin asti me voimme nämä tulokset julkistaa. Mihin, miten pitkälle voimme olla avoimia? Minusta vaikuttaa siltä, että täytyy miettiä sitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu vastaavassa virastossa. Kaikki on netissä avoimena ja saatavilla. Kun luen nyt tätä tekstiä, annan tämän tekstin sitten teille. Tämä sisäinen tarkastus puhuu toiminnasta selvään. Nämä, selvästi nämä on joka vuosittaisia asiakirjoita. Siinä saadaan tietää, mitä tehdään, miten parannetaan tilannetta. Ei tässä nyt olla rikkomassa näitä virastoja ja lyömässä niitä lyttyyn. Me tarvitsemme niitä vain parannamme niiden toimintaa ja sen takia me tarvitsemme tietoja ja meidän täytyy päästä käsiksi näihin asiakirjoihin. Ja tuo, mistä puhutte, on juuri näistä kaikkien tilan, tilintarkastusten yhteenveto. Tätä voidaan tehdä, tätä työtä yhdessä tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien muiden tahojen kanssa, mutta ei mitään, mistä muusta kyse ole kuin niistä asiakirjoista, mitkä ovat luottamuksellisia, mitkä eivät kun puhumme avoimuudesta, niin avoimuudesta täytyy puhua juuri suoraan myös siitä, miten, miten ja minkä prosessin kautta lääkeille on annettu luvat ja minkä takia annetaan lupa, minkä takia joku toinen ei saa tätä lupaa. Eli tässä nyt tarvitaan tietoja. Jos me emme tiedä, kuka päättää mistä, niin sittenhän me ajaudumme eturistiriitaan huomattavin esiristi, eturistiriitoihin, koska nämä ihmiset saavat ikään kuin suojan siitä avoimuuden puutteesta. Kaiken pitäisi olla julkista. Kiitokset. Niin mielestäni tämä asia tosiaan nyt varmasti pitäisi ottaa uudelleen keskusteluun myöhemminkin olisi ehkä syytä järjestää yleisluontoisempi keskustelu tuossa vuoden 2012 alkupuolella välittömästi, koska tämä on niin tärkeä. Entäs sitten vielä? Ai vielä teillä, herra Sebron puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti meidän varjoesittelemme ei ole täällä paikalla, että minä haluaisin todella tukea valmistelija Haugia tässä vastuuvapausmenettelyssä ei ole kyse siitä, että luodaan avoimuutta avoimuuden takia, vaan kyse on siitä, että saadaan eurooppalaiset virallistot, jotka tekevät työtä kansalaistemme edun mukaisesti. Jos siis on olemassa tiettyjä sisäisiä tarkastuksia, joiden halutaan olla järke, olevan järkeviä, niin tärkeää on, että Euroopan parlamentin jäsenet voivat niin mahdollisesti tutustua. Mutta jos nämä laitettaisiin nettisivuille, niin niistä ei olisi mitään hyötyä. Meidän on otettava huomioon, että monet näistä kertomuksista liittyvät myöskin henkisen omaisuuteen ja tarkastusmenettelyihin. Tässä yhteydessä on huolehdittava siitä, että – on kunnollista tieteellistä objektiivisuutta. Ja tässä on ajateltava tietenkin tiettyjen henkilöiden asemaa, mutta meidän pitää puhua nyt vastuuvapaudesta, siitä mikä on meidän toimivaltaamme ja näiden virastojen toimintaan varmasti liittyy tärkeänä se, että näiden henkilöiden riippumattomuus, jotka siellä työtä tekevät, on tärkeää. Eli tarvittaisiin ehkä käytännesäännöt, jotka antaisivat tässä selkeät suuntaviivat ja sitten tietenkin riittävä valvonta. Tässä pitää olla todella tiukkana minun mielestäni, mutta liian suuri avoimuus sisäisissä kysymyksissä todella olisi vain haitallista itse asian osalta. Ja vielä sydämelliset kiitokset Jutta Haukille, joka on tehnyt tässä loistavaa työtä todella kansalaisten etujen mukaisesti. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitokset. Kiitokset vielä esittelijälle tästä valtavasta työstä. Korostittekin sitä, että 28. joulukuuta on tarkistusjättöaika, 24. äänestetään ja 26. maaliskuuta loppuäänestys. Ja sitten menemme seuraavaan esityslista kohtaan. 16, ei kun hetkinen, 13 sittenkin. Ja kyse on GMO-lainsäädäntöä koskevista arviointikertomuksista. Madame la directrice. Niin, pääjohtaja, haluatteko te nyt tästä sanoa sanasen? Uh, kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, että sain esitellä teille tämän GMO-lainsäädännön koskevan arviointikertomuksen, jonka päätin viime syksynä. Tämä arviointi on osa prosessia, jotta me sovellamme meidän lainsäädäntöä. Me arvioimme uudestaan sitä, että onko se soveltuva tämänhetkisen haasteisiin liittyen. GMOn suhteen on sen esittää pari tosiasia ensinnäkin. Tällä hetkellä on kaksi GMO-tuotetta, joita kaupallisesti viljellään. Monsanto ja Vantein, joka on maissi, sitä viljellään viidessä jäsenvaltiossa, ja Flora peruna, jota viljellään tällä hetkellä kolmessa jäsenvaltiossa. Ja tällä hetkellä on kuusi jäsenvaltioa, jotka ovat käyttäneet turvalauseketta näiden jomman kumman GMOn äh, viljelyn estämiseksi. Ja tämän päivänä elintarvikkeella ei ole lähes ollenkaan GMO-tuotteita tai merkittyjä tuotteita, joissa olisi GMOta. Jos niissä on, on GMOta, silloin pitää jotenkin merkitä se. Täällä on vain muutama tuote, jotka ovat soija ja majoneesituotteet, jotka ovat vähemmän tärkeitä. Me tulee rehualalle 25 prosenttia on GMO-alue pohjaperäistä ja se on merkitty myös. Nämä kaksi arviointia, joissa katsotaan sitten ympäristölainsäädäntöä ja GMO-lainsäädäntöä, jotka koskee elintarvikkeita ja rehua, ovat todenneet, että ongelmat GMO-alueella eivät johdu niinkään päälainsäädäntö itsestään, vaan sen täytäntöönpanosta, joka on tehty vaikealla, vaikeassa yhteydessä kansallisella tasolla, jota kansalliset valtiot toteuttavat. Joten on todettu, että tarvitaan parempaa täytäntöönpanoa ja tarvitaan enemmän toimenpiteitä, jotta voidaan sitten luoda harmonisointua täytäntöönpanoa. Ja vedän tässä yhteen, mitkä tämän arvioinnin yhteenvedot. Ensinnäkin tässä todetaan, että tarvitaan enemmänkin selkeää riskinarviointi osviittaa riskiviranomaisten taholta, jotta taataan sitten riskinarviointiprosessin yhteydessä, että lähestymistapa tehdään hyvien menettelyjen mukaisesti. Ja toisesti GMOn viljelyarviointi totesi, että esimerkiksi on enemmän niin joustavuutta. Ja tällaisia taloudellisia tekijöitä pitää ottaa huomioon. Ja kolmanneksi, ne tulee tuotituotteisiin. Arviointi totesi, että on tarvetta parantaa tehokkuutta hyväksyntämenettelyssä ja ottaa myös huomioon vähemmässä määrät, määrät olevat saastumiset, jotka saattaa tapahtua täällä Euroopassa, koska meillä on myös erilainen hyväksyntämenettely kuin EUn ulkopuolella. Ja sitten me tulee merkintään vielä, niin arviointi totesi, että on parempi jättää vapaaehtoinen lähestymistapa tähän, mutta tarvitaankin sellainen lähestymistapa, joka on harmonisuuden puitteiston pohjalla tehty. Joten haluaisin taata parlamentille, että me ottaneet tämän arvioinnin hyvin vakavasti, ja tässä on tehty monia toimia, joita olemme jo panneet täytäntöön, jotta voimme vastata arviointikertomusten vaatimuksiin. Ensinnäkin viljelystä. Olemme hyväksyneet viljelypaketin, josta parlamentti on antanut mietinnön, jossa, josta keskustellaan tällä hetkellä neuvostossa. Toiseksi vähäisessä määrässä esiintyvät GMOt. Me olemme hyväksyneet tästä täytäntöönpano määräykset, joilla pyritään löytämään sitten harmonisoitu lähestymistapa, mikä voidaan valvoa vähemmässä määrin esiintyvää GMOta. Ja tämä on sitten voimassa heinäkuusta 2011 lähtien. Ja sitten vaikutuksista talousista ja sosiaalisista vaikutuksista teimme raportin, joka perustuu jäsenvaltioiden antamaan panokseen ja olemme tehneet tästä harkintaprosessin, jossa oli myöskin meppejä mukana tässä prosessissa viime lokakuussa. Ja sitten riskinarviointi neljänneksi. Tällä hetkellä olemme päättämässä riskiarviointisuuntaviivoja elintarvikkeille ja rehuille. Ja tulemme lähettämään tästä sitten luonnoksen parlamentille ja voimme hyväksyä varmaankin nämä suuntaviivat ensi vuoden alussa. Ja tällä hetkellä katsomme myöskin ympäristöriskiarvioinnin suuntaviivoja uudestaan. Ja lopuksi sitten GMO-merkinnät. Tällä hetkellä olemme tekemässä tutkimusta, jos voidaan arvioida, mikä voisi olla harmonisoinnin järjestelmän äm, suunta ja tarvitaanko tällaista järjestelmää. Ja sitten viidenneksi lopuksi vielä valvonta, koska minun komissioni aina, aina ehdottanut pitää valvontaa kehittää ympäristövaikutusten valvomiseksi. Tällä hetkellä me keskustelemme jäsenvaltioiden ja yritysten kanssa, jotta voimme sitten katsoa, että meillä olisi yksityiskohtaisempia suuntaviivoja, kuinka voidaan tehdä ympäristövalvontaa hyväksynnän jälkeen. Ja tästä olemme järjestämässä konferenssin ensi maaliskuussa. Eli lopuksi, uskon, että olemme oikealla tiellä, mutta ilman muuta tarvitsemme kaikkien tukea, erityisesti jäsenvaltioiden tukea, jotta voidaan taata, että meidän lainsäädäntömme täyttöönpano on edelleenkin tehokasta ja harmonisoitua. Kiitoksia. Merci. Kiitokset tästä pääjohtajalle. McEwen, olkaa hyvä. Um, thank you, thank you to the commission. Kiitos, kiitos komissiolle tästä. Halusin vain sanoa, että pidän erittäin hyvänä tuota viimeistä kohtaa ympäristövaikutusten arvioinnista. Kuulemme paljon siitä, että puhutaan vaikutuksesta biodiversiteettiin. Minä olen kuullut esimerkiksi Intiasta eikä oikeastaan satoon vaikutuksista. Ja toivoisin jälleen, että komissio tutkii tällaisia asioita, että on vaikka puuvilla sato. Ja sitten ajatellaan, että sieltä hyönteinen taas siirtyy jälleen johonkin ruokaan käytettävän satoon. Eli se menee sieltä puuvillan kautta pitäisi ajatella GMOiden ympäristövaikutuksia. Ehkä en tiedä, äh, anteeksi, terveysvaikutuksia. En tiedä, liittyykö niihin terveysvaikutuksia, mutta varmasti tällaisia biodiversiteettivaikutuksia, joten pidän erityisesti tätä osiota komission työstä erittäin hyvänä ja toivon, että komissio jakaa nämä työn tulokset parlamentin kanssa. Merci Linda McAvan. Kiitokset Linda McAvan ja Van Dalen, olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. On hyvä, että komissio kertoi meille tehdystä työstä ja kertovat meille myöskin vähän vuoden 2012 työohjelmasta. Haluaisin esittää pari kysymystä pääjohtajalle. Uusien viljelymetodien työryhmässä – puhuttiin myöskin ajasta, joka oli siellä esillä, siis Genese. Ja nyt huomaan, että maaliskuussa 2011 tiedyssä esityksessä oli tästä puheen. No, toivottavasti tämä ei kestä näin kauan aikaa, Olen jo vuoden verran tämän työryhmän tuloksia. Tämä koskee myöskin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen mietintöä, joka käsittelee myöskin tätä aihetta. Haluaisin kuulla, koska voimme kuulla tästä uudesta viljelymenetelmästä. Kiitokset ja sitten herra Aaken, olkaa hyvä. Jag tar det här Kiitokset puheenjohtaja. Puhunkin nyt tällä kertaa tanskaa. Øh, Minulla olisi muutama kysymys esittää ympäristön pitkäaikaisista vaikutuksista, onko ne otettu huomioon vai ei, koska tässä on monia eri lupia, joita ollaan myöntämässä, ja minä haluaisin tietää, millä tavalla niissä on otettu huomioon pitkäaikaiset ympäristövaikutukset. Me olemme tietysti jo tutkailleet sitä, mitä nyt on tapahtunut vaikkapa näiden mehiläisten osalta kaikkia asioita ei otettu huomioon ja sitten havaittiin, että laitonta hunajaa tuotettiin vaikka kuinka paljon, koska tässä hunajassa ei saa olla geenimuunneltuja osasia. Toimittiin liian väljästi ja näin näiden lupien kanssa oltiin liian höll, höllämielisiä ja tietenkään emme voi missään tapauksessa valvoa sitä, mihin mehiläiset nyt sitten menevät, käyttävätkö ne myös geenimuunnatuja kasveja lähteenään vai meidän lähteenään vai, vai eivät. Eli me emme voi tässä nyt ryhtyä ottamaan huomioon ainoastaan taloudellisia näkökulmia ja yhteiskunnallisia näkökulmia. Kaikki mahdolliset vaikutukset myös pitkällä aikavälillä hunajan tuottajien osalta pitäisi ottaa huomioon. Mitä siis tapahtuu? Voidaanko tämä hunaja kuitenkin myydä? Mitä, mitä näille kasvattajille sitten tapahtuu, joten kaikki mahdolliset lupien pitkän aikavälin vaikutukset pitää ottaa huomioon. Ja niin kuin Jutta Haugkin jo ehti sanoa, niin avoimuus on hyvin merkittävää. Avoimuutta pitäisi pyrkiä löytämään kaikista mahdollisista kaikilta mahdollisilta tasoilta, miten riittävän avoimesti me voimme toimia neuvotteluissa asiantuntijoiden kanssa, miten avoimuus taataan myös näissä yhteyksissä. Tämä on hyvin merkittävä puoli myös. Ja vielä lopuksi Haluaisin saada tietoa siitä, voidaanko kuvitella esimerkiksi velvoittavaa 18.2001 direktiivin noudattamista jäsenvaltioilta. Pikemminkin sen pohjalta pitäisi toimia kuin tuo direktiivi vuodelta 2003 pohjalta, joka koskee rehuja ja elintarvikkeita. Tässähän on olemassa sellaisia sääntöjä, jotka voisivat olla paljon rajoittavampia terveys ongelmien näkökohdasta katsottuna. Eli tämä, tämä saattaa olla hyvinkin hankala asia luonnon monimuotoisuuden ja terveysvaikutusten kannalta, samoin kuin taloudellis-yhteiskunnallisesti. Tähän liittyy myös patenttikysymyksiä ja muita lupakysymyksiä. Eli tässä saatettaisiin myös huomattavalla tavalla tavanomainen viljely pystyä tuhoamaan. Kiitokset ja seuraavana Rova Sommer, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos paljon komissiolle tästä raportista. Minulla on vähän pidemmälle meneviä kysymyksiä. En tiedä, voiko Rotestori niihin vastata. Jos oikein muistan, meiltä puuttuu edelleen siemenviljan tuo raja-arvo. Tiedän, että se on komission eri pääosastolla, mutta eri pääosastot varmasti puhuvat keskenään, joten onkohan tästä jotain lisätietoa. Miten pitkälle tässä on päästy? Ja sitten toinen kysymys Täällähän on pohdittu ja, ja tietenkin kaikkiaan keskusteluissa EU:ssa sitä, pohditaanko vaikutuksia sen osalta, olisiko mahdollista ylipäätään maataloudessa toimia kokonaan ilman gemoita, rehun mukaan lukien. Jos oikein tiedän, niin me tuomme 70 prosenttia prosenttia kasvivalkuaisrehusta. Suurimmassa osassa on GMOita mukana. Ja mielelläni haluaisin kysyä, onko ylipäätään mahdollista korvata tämä tuontirehu? Ei niin, että samoista maista tuodaan sellaista, joka ei sisällä GMOta, vaan – puhutaan omasta viljelystä. Minun käsittääkseni se ei ole mahdollista edes, koska meillä ei ole liittävää viljelysalaa ja meillä on eu oma ilmastomme, mutta haluaisin kysyä, onkaan tästä tietoa. Dankeschön, uh, merci Corin. Kiitoksia, kiitoksia Korsin, Korin tästä. Joo. Kiitokset puheenjohtaja. No niin, minä haluaisin muutaman sanoa siihen, mitä pääjohtajakin sanoi itse raporteista, on yksi tärkeäkin asia, josta meidän täytyisi käydä suoraa keskustelua. Eli tässä nyt tavoitteemme ei ole niinkään näiden GMO-tuotteiden saaminen markkinoille mitä suurimmassa määrin, vaan markkinoiden ja kansanterveyden tuo, suojaaminen. Eli tässä ei ole kyse ihan samasta asiasta sinänsä. Eli meillä on nyt tällainen ö, selkeä linja, mutta sekin voidaan kiistää. Sitten nämä jäsenvaltioiden pyynnöt ja esteen asettamiset omalle politiikalleen. Se on ihan mahdollista, mutta tässä puhutaan myös tieteellisistä ongelmista, eli joku jäsenvaltio tiettyjen tieteellisten arviointien myötä voi tehdä omat kiel- ki- ki- kieltonsa. Mutta tässä on se ongelma, josta olemmekin jo puhuneet, soveltamissäännöt, ja minä olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Auken sanoikin juuri äsken, eli näiden suorien ja epäsuorien ja pitkäaikaisten riskien arvioiminen, se on hyvin hankalaa. Siitä on puhuttu vuonna 2008 neuvostossa joulukuussa, ja sitten meillä on tuo aikaisempi teksti 18 ja meidän täytyy todella parantaa jäsen jäsenvaltioiden välistä koordinaatiota EFSAn suuntaan. Olen siinä mielessä aivan tavalla hämmästynyt siitä, että tässä on nyt ryhdytty kieltämään tällaisen yhteistyömahdollisuutta. Minä olen oikeastaan samaa mieltä siitä, mitä komissio jo ehti sanoa, eli meidän ei tarvitse lainsäädäntöä GMOista ryhtyä uudelleen luomaan, vaan meidän pitää pikemminkin parantaa tämän lainsäädännön täytäntöönpanemista, ja sitä, se on kaikista merkittävin asia. Meidän täytyy tietysti muokata lainsäädännön avoimuutta siksi, siten, että sitä on helpompi täytäntöönpanna jäsenvaltioissa, GMO-viljelyssä. Se, tässä on ensimmäisessä luku alkukerrassa nyt teksti, joka mielestäni vahvistaa komission roolia ja komission e, e, aikaisempaa ehdotusta. Me tarvitsemme selvän riskiarvioinnin, tarkemman kuin nykyisellään. Meidän täytyy ottaa kaikki suorat ja epäsuorat vaikutukset huomioon ja tässä nykyisessä taloustilanteessa erityisesti tässä kollegamme puhui Intiasta ja siitä, mitä voitaisiin oppia siitä. Eli meidän täytyy myös katsoa vähän Euroopan ulkopuolelle oppiaksemme asioita tarkemmin. Ja sitten komission uusista suuntaviivoista ympäristöriskien arvioimiseksi on otettu aimo harppauksia tässäkin asiassa eteenpäin varsinkin eh, tietyistä hyönteisistä, mutta on vielä hyvinkin moni, monia kasvinsuojeluaineisiin liittyviä ongelmia, joita ei ole pystytty ratkaisemaan ratkaisemaan. Meidän täytyy arvioida riskejä myös operatiiviselta kannalta, joiden niin pohjalta voitaisiin myös poistaa eh, haitalliset GMOt riittävän varhaisessa vaiheessa. Minä olen joistain johtopäätöksistä kuitenkin eh, toista mieltä. Miljoona allekirjoitusta on jo saatu kerättyä kolme vuotta sitten komissiolle ja lisäksi nämä, eh, nämä vaikutukset siipikarjasta ja esimerkiksi niille syötetyn rehun GMO-vaikutuksista loppukäyttäjiin, sitä ei ole vielä riittävästi arvioitu. Ja lopuksi täytyy miettiä tuota, ihmis, ihmisiin, ihmisvaikutusta hyväksymättömissä ja luvan saamattomissa GMO-säännöksissä tai tuotteissa meidän täytyy asettaa tietty kynnys sellaisille, jotka eivät vielä ole asettaneet, jo saaneet omaa hyväksyntää Euroopan unionin tasolla. Eli meidän tarvitsee olla selvät säännöt siitä, mitkä on kielletty ja mitkä ei ja mitkä niiden kieltokynnykset oikeastaan ovat. Ja sitten tuo siementen saastuminen, sekin on hyvin hankala kysymys sekä eettisesti että taloudellisesti. Me voimme tietysti puhua myös siemenistä, josta ei välttämättä ei tiedetä, ovatko ne geenimuunneltuja vai ei. Ja jotkut jäsenvaltiot eivät halua ollenkaan käyttää GMO-siemeniä. Tätä ei voida siis yleistää jäsenvaltioihin pakosta. yritykset voivat taata siementen puhtauden on paljon taloudellisempaa poistaa ja pyrkiä estämään tuo saastuminen jo alkuvaiheessa, siemenvaiheessa, kun sitten koko ketjussa ja sitten koko ketjus saastuu jo siinä sitten jalostajat ja jakelijat ja maanviljelijät joutuvat kärsimään ja siitä kustannukset kasvavat huomattavasti. Eli tässä on selvä johdonmukainen li- reitti linja, jota meidän pitäisi pyrkiä seuraamaan. Kiitokset, kiitokset eh, Corinne Lepage. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja on tärkeää, että tällä eurooppalaisella tasolla taataan se, että kyseessä ovat turvalliset tuotteet. Tästäkin komissiolla on tärkeä rooli, koska Lissabonin sopimuksessa meillä on tämä varovaisuusperiaate, ja tässä on erityisesti tarkoituksen se, että myöskin ne riskit, jotka vasta tulevat myöhemmin esille tai voivat tulla esille, niin ne pitäisi arvioida nyt. Tämän takia tässä vaaditaan hyvin tiukkaa seulaa ja komissio aina täällä perustelee tieteellisyydellä tätä asiaa. No tässä on tietenkin paljon arviointeja, jotka ovat tieteellisiä, jotka ovat aina komission tieteellisten arviointien kanssa saman, samalla linjalla. Joten kyseessä on vähän kyllä myöskin uskon kysymys. Mutta samalla myöskin toteaisin, että tiede on sitä, että myöskin kuuntelee toisen argumentteja ja kriittisesti tarkastelee niitä. Että kyllä tässä komissiolla – ja EFSAllakin on ollut aika tiukka ja yksity, yksipuolinenkin rooli tällä hetkellä. Eli tiede ja turvallisuus ovat tärkeä tässä, että katsotaan pitkän ajan välin vaikutuksia ja erityisesti paikallisia erikoispiirteitä. Ja täällä oli myöskin viljelyä koskeva ehdotus, jonka komissio teki, joka hyväksyttiin parlamentissa, Toivottavasti sitten komissio pystyy myöskin murtamaan neuvoston blokkauksen ja ne jäsenvaltiot, jotka tässä epäröivät vielä, niin heillä antaisiin myöskin mahdollisuus edetä asiassa, koska jotkut kansat ovat vähän varovaisempia. Ja toinen asia on myöskin tärkeä on se, että, että on myöskin valinnanmahdollisuuksia olemassa. Eikä ne tuotteet, jotka käyttää GM-vapaata ainetta, että voidaan taata, että, sitten, että se ei ole sitten millään tavalla saastunutta. onkin vaikeaa, koska nämä kynnysarvot eivät ole välttämättä kovinkaan tieteellisesti perusteltuja. Ja tämän takia, mitä Granite Somerkin täällä esitti, niin pitäisi katsoa tätä kynnysarvoasiaa. Ja tässä juuri komissio pitäisi käyttää varvausperiaatetta, että on vapaus tuottajilla, kuten myöskin kuluttajillakin, valinnan vapaus. Näin voidaan vain taata se, että ihmisillä on todellakin vapaus valita, että voivat tehdä sitten tietoisesti päätöksen, haluavatko tällaisen tuottaa vai eivät. Ja tämä ainakin vaatii hyvän etiketin käytön, että ihmiset tietävät todellakin, mitä ihmiset kuluttavat. Tietenkin tässä on erilaisia taka ovia olemassa, mutta tämä minusta ei ole mikään argumentti tässä asiassa, koska on hyvin paljon vaikutuksia ja tämän vaikutukset ovat vaikeasti arvioitavissa. Joten kyllä komission pitäisi miettiä vähemmän tulevaisuutta, eikä rojata se joku tietyn teollisuuden alan hanslankkariksi, vaan meidän pitää olla varovaisia miettiä näitä pidemmän aikavälin vaikutuksia. Ja tähän tulee myöskin mukaan se poliittinen kysymys, ettei komissio pelkästään tieteellisillä argumenteilla pystytä kansalaisten epäilyksiä häivyttämään, vaan komissiolla on myöskin muitakin rooleja tässä. Ja näin voidaan taata, että tulevaisuudessa mennään oikeaan suuntaan. Palatestoria. Kiitoksia. Palatestori herra Pulle, haluatko vastaa näihin kommentteihin? Pari minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you, thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Ensinnäkin ympäristövalvonta. Komissio pitää tätä todella tärkeänä ja tästä syystä sanoin, että me teemme työtä jäsenvaltion ja yritysten kanssa, jotta kun GM on hyväksytty, sitä valvotaan. Ja tuo maaliskuinen konferenssi liittyy juuri tähän, että voidaan sopia se, miten voidaan hoitaa se, että hoidet, huolehditaan valvonnasta markkinoinnin jälkeen. Pitkäaikaiset vaikutukset meidän arvioissamme selkeästi. Ja haluaisin sanoa, että Eurooppa on tässä perin pohjaisin ja kun ajatellaan ympäristövaikutuksia, vaikutuksia kansanterveyteen kaikkialla maailmassa. Missään muualla maailmassa ei näin tarkkaan arvioita tehdä. Näin haluan vakuuttaa parlamentin jäsenet siitä, että lainsäädäntömme selkeästi luo pohjan, joka on lähtöisin ei markkinointimahdollisuuksista, vaan siitä, että huolehditaan, että tällä ei ole kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja kansanterveyteen. Raja-arvoista haluaisin muistuttaa, että toimi, joka rehojen osalta hyväksyttiin – ei ole ehdotettu niin, että hyväksytään se, että hyväksymätöntä GMOta esiintyy, vaan siinä puhutaan tavasta, jolla voidaan tutkia ja tehdä kokeita, jotta kaikki käyttävät samoja menetelmiä, koska ongelmana oli tulkinta ja se, miten valvontamenetelmiä käytetään. Eli tuo tekninen nolla luku GMO-rehuille, joita ei ole hyväksytty, on edelleen selkeästi meidän politiikkamme. Ja sitten uusi tekniikka, jota jäsen Van Dalen esitti tällä kysymyksellä jäsenvaltioiden kanssa. Me olemme asettaneet työryhmän, joka ei ole vielä saanut työtään päätöksen, jotta voidaan puhua uudesta, uusista tekniikoista ja me pyydämme myös EFSAn lausunnon ja heti kun tämä raportti saadaan valmiiksi, me palaamme tämän siitä keskustelemaan. Niin ja anteeksi, unohdin vastata edustaja Sommerille rehuista. Me uskomme edelleen, että reunan siemenen pitää olla sellaista, että se ei ole saastunutta. Ja meidän pitää olla hyvin tarkkana, kun puhutaan tästä esiintymisestä. Mutta tästä ei ole vielä lopullista ehdotusta, mutta viljelystä, tuotannosta haluaisin kiitellä siitä, että kiitos Rapasin saimme myönteisen lausunnon parlamentilta meidän ehdotuksemme. Me pidämme edelleen tärkeänä sitä, että sallitaan se, että jäsenvaltio voi päättää halutaanko käyttää vai jättää käyttämättä gemoita sosiotaloudellisista syistä, maankäyttösyistä, maatalouspoliittisista syistä. Tällä hetkellä tämä ehdotus on edelleen jumissa. Neuvostossa me teemme kaikkemme, jotta voitaisiin huolehtia sitä, että tämä ehdotus hyväksytään, koska me pidämme korrektina oikeana sitä, että sallitaan se, että jäsenvaltiot voivat päättää oman maansa käytöstä omien olosuhteiden mukaan. Ja kiitäisin siitä, että parlamentti ja teidän valiokuntanne on tukenut ehdotustamme. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että tämän, täytän, tämän lainsäädännön täytäntöönpanominen on käynnissä olevaa työtä. Me teemme jatkuvasti työtä, että voidaan huolehtia kaikkein parhaasta täytäntöönpanosta. Me olemme valmiita kuulemaan minkä tahansa argumentin, jota haluatte esittää ja toivon, että olette kanssani samaa mieltä, että olemme olleet mahdollisimman avoimia tässä kysymyksessä. Kiitos. Thank you, Paolo Testori and uh, Monsieur. Kiitoksia Paolo Testori ja herra Pule tästä tiedosta. Kiitoksia näistä asioista. Minusta tämä oli tärkeä keskustelu ja tullaan jatkamaan tulevaisuudessa. Mennään sitten seuraavaan asian, vihreä vyöhyke, aloitteen esittely. Arta Esiriippu on 2500 kilometriä vihreä vyöhykettä. Tämä on siis hyvä meidän luonnon monimuotoisuuden strategian kannalta esitellä tämä asia. tohtori Kai Frobel ja Liana Zeridis ovat täällä paikan päällä ja parissa minuutissa tämän asian teille videon jälkeen ja sitten voidaan keskustella tästä luonnonsuojelusta ja tekniikasta ja toimii. Tämä alkaa kohta esitys. How is it starting? Kuinka se alkaakaan? Yeah? Okay. You, yeah. Then Kai Fröbel will uh, comment on what... Kai Fröbel tulee kertomaan teille, mitä tapahtuu. It's not... Arvoisa puheenjohtaja, hyvät jäsenet, kiitos oikein paljon, että sain mahdollisuuden esitellä tämän vihreän vyöhykkeen Euroopassa. Tämä on akseli Euroopassa. Tämä on yksi jännittävin luonnonsuojeluhanke maailmassa. Vuonna 1989 Saksassa tehtiin tämä aloite, vihreä vyöhyke Saksassa, jolla haluttiin huolehtia prosenttia elintilasta. Hanke, joka sai laajaa tukea. Saksassa Mihail Gorbachev kävi vuonna 2002 tällä vihreällä vyöhykkeellä ja tämä henkilö hän on vaikuttanut siihen, että rauta esiriipusta päästiin eroon ja näin syntyi ajatus vihreästä vyöhykkeestä Euroopassa. Vuonna 2004 Unkarissa järjestettiin konferenssi, jossa luotiin työohjelma. Näillä on yhteistahoja kaikissa mukana olevissa jäsenvaltioissa. 24 valtiota on mukana, 15 EUn jäsenvaltiota, kolme ehdokasta ja neljä mahdollista jäsenehdokasta ja kaksi ei-EU-maata, Norja ja Venäjä. on mukana tässä. Tämä lähtee Mustalta mereltä Jämerelle asti. Biotee-alue 12 500 kilometriä kattava alue. Tässä näette osan sellaisia järjestöjä, jotka ovat mukana tukemassa tätä järjestöä, jotka ovat mukana luomassa vihreää vyöhykettä. Miksi näin monet eurooppalaiset järjestöt ovat mukana kautta Euroopan. Miksi tämä on niin erityinen hanke? Erityistä on se, että suojelukohteita on niin paljon tässä. Monia luonnonsuojelualueita, jotka ovat tällä vihreällä vyöhykkeellä mukana. Nyt voidaan pohtia, miksi juuri noudatetaan tätä linjaa, miksi tässä on tällaisia tässä on kulttuuriympäristö, kuten Bulgarian Serbian rajalla esimerkiksi. Natasaripun aikana tämä raja, jolla oli ovat turma-alueensa, on kieltänyt ihmiseltä pääsyn tälle alueelle. Näin luonnolle annettiin mahdollisuus. Tämä ei ole sattumaa, vaan osa tuoreinta eurooppalaista historiaa, eli juuri kahden liiton välillä on tällainen Euroopan kulttuuriperimän, luontoperimän kohta. Näin voidaan suojella monia lajeja, jotka ovat uhattuna. Esimerkiksi villikissa on tässä esimerkkinä – näin voidaan luoda tällainen yhteiskäytävä myös tälle lajille. Tämä vihreä vyöhyke myös kulkee eri biologisten alueiden väli kautta. Tässä nähdään, että ilmastonmuutos siirtää monia lajeja pohjoiseen päin. Ja näin tämä on tällainen yhteys pohjois-etelä-akselilla. Tässä näette kuvia esimerkiksi Suomen Venäjän rajalta vihreä vyöhyke Saksassa tai Kroatian Unkarian raja. Tämä vihreä vyöhyke on mahtava mahdollisuus. Tämä luo yhden yhteyden luonnonsuojelualueelle ja eurooppalaiselle historialle yhdyskäytävä näin ympäristölle. Vihreää infrastruktuuria elämän verkosto. Näin ei keskitytä ainoastaan harmaaseen tekniseen infrastruktuurin. Vihreä vyöhyke luo selkärangan näin Euroopassa. Tämä ei ole mitään tietokone simulaatiota, ei mitään suunniteltua, vaan tällainen alue on jo olemassa. Tämän viimeisen kuvan käyttä näette värikkään monimuotoisen kuvan ihmisiä – näkymiä eläimiä Euroopasta. Tästä ehkä nähdään, miten innokkaasti 24 valtion ihmiset ovat mukana hankkeessa hyvin monimuotoisesti, hyvin eurooppalaista ajatusta ajan. Nämä ihmiset ja järjestöt, jotka ovat vuoden ajan tehneet tätä työtä, toteuttavat jotain, mitä tarvitaan todella luonnonsuojelutyössä meidän mantereellamme. Todella laajat visiot, rajat ylittävät visiot, jotka antavat rohkeutta meille kaikille, kun halutaan todella toteuttaa biodiversiteetin tukemista. Todella tämä on myös tärkeä symbolinen hanke, sekin on tärkeä asia, jos sallitte vielä tämä huomio, että Euroopassa – ei määrittäydytä ainoastaan taloudellisen yhteistyön kautta. Eurooppa ei tarvitse ainoastaan nykyisessä eurokriisissä ainoastaan yhtenäisyyttä, vaan tarvitaan symbolista arvoa myös luonnon ja kulttuurin kautta – Siksi toivon paljon tukea tunnustusta Euroopan parlamentilta tälle Euroopan vihreälle vyöhykkeelle, joka on maailmanlaajuisesti suurin hanke, jolla yhdistetään luonnonsuojelualueita maiden rajojen yli. Kiitos paljon. Äh, Kiitoksia edustaja Vogelille ja hänen kollegalleen. Hän tulee tämmöisen eteen sitten esittämään tämän asian niin todellakin uskomaton luonnon alue. Sloveniassa, Liettuassa, vähän Tanskan ohi. Onko tähän liittyen kysymyksiä? Ja onko Sloveniassa tunnettu tämä vihreä vyöhyke? Tunnetaanko se siellä? On, onko teillä jotain tähän sanottavaa? Olkaa hyvä. Hvala lipa za vprašanje, gospod predsedujoči. Ne, nis... Kiitokset tästä kysymyksestä. Ei, ei, henkilökohtaisesti pitää todeta, että minä en tunne tätä projektia. En ole kuullut vielä tästä projektista, mutta olen sitä mieltä, että tämä projekti on hyvin mielenkiintoinen. Dankeschön, ja. Also... Kiitoksia. No niin, tänään sitten opitte jotain uutta. Ja. Tunnetaanko tämä Liettuassa? Baltian maat tekevät myöskin sen vihreän liikkeen vapauden puolesta. Ja tämähän on sama ajatus maailmaa kyseessä. E, Kiitos tästä alustuksesta. Savennaisen kollegan kanssa olisi samaa mieltä siitä, että tämä ei varmaankaan ole niin tunnettu hanke. Ja uskoisin, että alustus Euroopan parlamentissa antaa meille kannustusta puhua tästä julkisesti enemmän. Nämä järjestöt, jotka osallistuvat tähän hankkeeseen, ovat toki tunnettuja, hyvin suosittujakin, mutta tämä toiminta juuri ei ole niin kovin tunnettu. Ja, kollega. Olkaa hyvä, kollega. Eh, Kiitokset. Niin, tämä hanke on äärimmäisen kiinnostunut. Koko ohjelma on suorastaan kiehtova. Niin kuin esittelijäkin jo sanoi, niin vastaava hanke on vihreissä ollut tuettuna ja Kramer, Mikael Kramer johtaa tätä hanketta. Kyse on polkupyöräreittien luomisesta sellaisiin paikkoihin, jossa aikaisemmin ei tällaisia pyöräteitä ollut. Me olemme Kreikassa ryhtyneet tähän hankkeeseen. Myös muilla, muissa Balkanin valtioissa on ryhtynyt tällaisiin hankkeisiin. Tämä on hyvin kiinnostava hanke, koska monet alueet voivat nyt ryhtyä vastaaviin hankkeisiin, kuten polkupyörähankkeeseen, josta äsken mainitsin. Interessanta Beitrag. on puheenvuoro. Kysymys Onko tämä tunnettua teille tämä ajatus? Michael Kramer und dem arbeiten wir. Niin tämä ajatus on kyllä tuttu, me teemme yhteistyötä hänen kanssa. Tämä alkoi tämän Berliinin ympärikäytävällä muuriprojektin kanssa ja sitten tuli tämä Kramerin rautaisreppuajatus ja nyt teemme yhdessä yhteistyötä vihreän vyöhykkeen kanssa turismireittien luomiseksi. On olemassa kyllä yhteistyötä. Die Frage von mir, was... Niin kysymykseni on se, että mitä tekijät odottavat parlamenttiin tai unionin tekevän. Voitko kertoa tästä tarkemmin? Ähm, siis- no, tämähän ei ole niin tuttu hanke, vaikka joissain ryhmittymissä tämä jo tunnetaan, eli me toivoisimme tukea parlamentin jäseniltä, Euroopan unionilta, tukea tämän biotoppien yhdistämishankkeen tueksi. Tämä on siis olemassa oleva, ei tämä ole uuden luomista. Ja tämä on ainutlaatuinen hanke maailmassa. Tällaista ei muualla ole, siksi toivoisimme tukea, ehkä ohjelma, tämän eurooppalaisen vihreän vyöhykkeen osalta, tai ainakin tunnustusta, jonkinlainen ehdotus tai päätöslauselma, joka voitaisiin Euroopan parlamentin puolelta laatia, jotta tämä saisi tunnustusta. Saksassa tämä hanke lähti liikkeelle jo vuonna 1989 ja kansallisella tasolla on pyritty tätä ajamaan. Olisi hienoa, jos tällaista tukea voitaisiin saada nyt myös Euroopan tasolta. Mm-hmm. Eh, sind denn, eh, Ovatko sitten EUn jäsenvaltiot ja muutkin valtiot tässä virallisesti mukana vai tässä pelkästään kansalaisjärjestöt mukana? Ei kyllä jäsenvaltiot ovat osallisena suoraan myös. Lyhyesti se nähtiinkin tästä yhdestä kaukosta. Kansallinen yhteyspiste on jokaisessa jäsenvaltiossa yleensä viranomaisten hallitusten tasolla – sitten on aluetoimistoja, jotka ovat kansalaisjärjestöjä, mutta nämä kansalliset yhteyspisteet ovat kyllä sellaisia, että valtiot ovat suoraan osallisina. Ja viimeinen kysymys minulta vielä. Yhteyksiä komission suuntaan. Onko niitä olemassa ja onko se tullut reaktio, reaktio tähän ehdotukseen liittyen? No enemmän kuin yhteyksiä. Vain kiitos ja tästä vielä kiitokset. Live tai Interreg hankkeita on jo, jotta on toteutettu tällä vihreällä vyöhykkeellä. Esimerkiksi Greennet-hanke Keski-Euroopassa tällä hetkellä. Nämä ovat yksittäisten valtioiden aloitteita, joita EU tukee, mutta vielä ei ole erityistä hyväksyntää ja tukea tälle kokonaisajatukselle. Norjasta Suomesta pitkälle Balkaniin asti tämä vyöhyke on. Eli yksittäisissä hankkeissa hyvää yhteistyötä, mutta ei vielä selkeää yhteyttä jokaisen 24 valtion puolelta. Aš tik tai trumpai pasinaudodama progą, e, prezentacijoje matėsi žemėlapis ir priskirt. Kiitokset, niin me näimme tämän kartan. Ja tässä nyt kuitenkin näytetään yksi osa Latvian osana kirjallisesti, vaikka se onkin Liettuassa ja haluaisin vain huomauttaa tämän virheen. Aha, diese kleine Nachhilfe. Ah, okei, okay, pikkuisen tukiopetusta maantiedossa. No tämä varmaan voidaan korjata, jos jotain väärin on mennyt. ich wissen wir das. Toki, kiitos. Tämä kyllä oikeastaan olikin jo tiedossa. Tän... Hyvä. No niin, sitten ehdottaisin, että ehdottamme, että koordinaattorit jo, koordinaattorit jo huomenna aamulla tekisivät sitten ehdotuksen komission suuntaan, miten voitaisiin vihreä vyöhykealoitetta tukea Euroopassa. Tunnustaa se ja tukea sitä. Ja sitten sen keskustelun pohjalta sitten seuraavassa vaiheessa – voitaisiin tehdä päätöslauselma. Mutta ensin aloittaa pyynnöllä komission suuntaan. Ja tämän jälkeen käymme keskustelun täällä, jossa varmaan pyydämme myöskin teitä sitten osallistumaan siihen keskusteluun. Jos ei muita kysymyksiä nyt enää ole, niin haluaisin kiittää teitä esityksestä. Minusta oli hyvä, että kävitte täällä, koska tämä tosiaan ei ollut kaikkialla tunnettu. Ja näin saa, voimme täällä parlamentissa tarttua aloitteeseen ja tehdä siitä tunnetumpi ja viedä sitä eteenpäin. Kiitokset näin. Tämän päivän kokous on päättynyt ja huomenna kello 10 jatkuu valiokunnan kokous. Kello 19 meillä on vielä koktailtilaisuus tuolla ulkona menuin salissa. Kaikki ovat kutsuttuja sinne. Puheenjohtaja kiittää ystävästi